Notre euh, ordre du jour pré... Esityslistan ensimmäisenä kohtana on puheenjohtajan valinta 12 äh, artikla työjärjestyksestä. Se koskee puheenjohtajan ja työvaliokunnan valintaa. Tämän kokouksen aikana puheenjohtaja siis jättää tehtävänsä aina siihen saakka, kunnes puheenjohtaja on valittu valittu ehdokkaista. Artiklan 12 nojalla työjärjestyksestä itse olen nyt tilanteessa, jossa avaan kokouksen ja niin kuin sanottu, tämä osa päivän kokousta liittyy puheenjohtaja ja <clears throat> varapuheenjohtajan valintaan artikla 191 työjärjestyksestä. Ja tässä osassa kokousta ei voida käydä minkäänlaista keskustelua, ellei sitten ole kyse, kyse vaalista tai toimivaltuuksista. Nyt siis siirrymme puheenjohtajan valintaan. Ja sillä aikaa puheenjohtajana toimi väliaikainen puheenjohtaja. Meidän valiokunnassamme on 13 jäsentä. He ovat kaikki tänään läsnä. Ja pyydän ryhmien puheenjohtajaa esittämään ehdokkaansa ja ainakin 5 prosenttia on ylityttävä. Kiitos puheenjohtaja. Parlamentin sopimusten mukaisesti sosiaalidemokraatit tulevat johtamaan työllisyysvaliokuntaa ja olemme sitä mieltä, että paras puheenjohtaja olette te itse, Rova Beres, ja olette siis näin ollen meidän ryhmämme ehdokas. Onko muita ehdokkuuksia? Ei. Joten artiklan 13.1 nojalla totean ottavani tämän toimen vastaan ja olen myöskin liitteen yksin mukaisesti tehnyt selvityksen omista edustani ja tästä löytyy tietoa nettisivultani. Koska ehdokkaita ei ole enempää, yhdeksän jäsentä voisi suorittaa vaalin sellaisen lippuäänestyksen myötä, mutta nyt voimme ainoastaan käsiä taputtamalla suorittaa vaalin. Näin ollen väliaikainen puheenjohtaja eli parlamentin jäsen kutsuu nyt varsinaisen puheenjohtajan paikalle. Näin tapahtui. Kiitokset ja vielä kiitos luottamuksestanne. Nyt voimme siirtyä kohtaan kolme, jossa on kyse toisen varapuheenjohtajan valinnasta. Samoin tässä yhteydessä valitaan 1-4 varapuheenjohtaja. Ja tulen nyt pyytämään ehdokkuuksia yksittäin ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan tointa varten. ryhmiä ehdokkaita on esitetty. Haluaisin nyt vielä kysyä, ketä ehdotetaan ensimmäiseksi valiokuntamme puheenjohtajaksi. Roam Harkin. I'd like to nominate. Haluaisin ehdottaa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aldesta kollegaani Maria Hössinia. Onko muita kandidaatteja? Ei joten kysyn nyt, josko ehdokkaalle sopii tämä toimen hoitaminen. Ja, bin ich sehr gerne. Kyllä, toki sopii hyvinkin mieluusti. Kyllä siis. Merci beaucoup. Kiitokset. Ehdotan, että Rova Nadia Hirse valitaan nyt kättä taputuksen Et je vous invite euh, à... Ja ehdotankin, että tulette nyt tänne minun vasemmalle puolelleni. Seuraavaksi siirrymme toisen varapuheenjohtajan vaaliin ja kysyn nyt, onko ehdokkaita tätä tointa silmällä pitää valiokuntamme Ryhmämme ehdottaa edustaja Zyberiä. Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ce n'est pas le cas. Ei. Rova Syber, sopiiko teille tämä vastuullinen tehtävä? Oletteko myös täyttänyt äh, <clears throat> rahoitusetukaavakkeen? Hyvää huomenta kaikille. Kyllä, minulle sopii varsin äh, hyvin äh, tämä ehdotus ja olen niin ikään täyttänyt äsken mainitun kaavakkeen. Ehdotankin, että toinen varapuheenjohtaja valitaan nyt kätten taputuksin. Et je vous invite, euh, Zuber, Herra Zuber, pyydän myöskin teitä tulemaan tänne eteen. Ja sitten siirrymme kolmannen varapuheenjohtajan valintaan. Herra Ori, onko teillä ehdokkaita? on niin Mikrofoni. Thomas Mannia vissiin erotettiin, mikrofoni oli hetken pois. No nyt niin, suurestaan. Thomas Mannia siis ehdotamme oma ryhmämme puolestani ehdokkaaksi. Hänellä hän on ajan. No, no, Onko muita ehdokkaita? É. Eh. Parler du quatrième candidat Non, vous avez. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Monsieur Horry, je crois que vous avez voulu. Herra Horry, eh, te ehkä teitte ehdotuksen nyt liian varhain. Eli nyt on menossa kolmannen varapuheenjohtajan valinta valiokunnassamme. Onko ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Rova Lambert. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää Elisabeth Schrötteriä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. Varmaan, varmasti täytyy odottaa hieman vielä, jotta löytyy sukupuolten välinen tasa-arvo tasapaino. Lambert, euh, Madame Schoteres. Kiitos Rova Lambert. Äh, Rova Schröter, äh, Sopiko teille äh, tämä toimi ja oletteko täyttänyt rahoitusetukavakkeen? Näin olen tehnyt. Ehdotankin, että Rova Schröter valitaan kätten Ja pyydän Rova Schröteriä tänne eteen niin ikään. Ja seuraavaksi valitsemme neljännen varapuheenjohtajan. Onko ehdokkaita tätä tointa varten, herra Ori? Kiitos uudemman kerran. Siis herra Thomas Mann on minun ehdokkaani ja myöskin EPPn ehdokas. Onko muita ehdokkaita? Ei. Herra Thomas Mann Oletteko valmis toimimaan tässä tehtävässä ja oletteko täyttänyt rahoitusetukavakkeen? Kyllä vaan tässä, <clears throat> tässä olen mielelläni tässä <clears throat> näiden merkittävien naisten seurana pienenä miehenä tuomassa vähän tasa-arvoa tähän puheenjohtajistoon. Ehdotan, että valitsemme herra Thomas Mannin käyttöön Et je l'invite. Ja pyydän niin ikään häntä mukaan tänne eteen. Nous en avons euh, terminé avec... Näin saimme päätöksen puheenjohtajiston valinnat. Ja aivan ensimmäiseksi haluan toivottaa kaikille hyvää vuotta 2012 päivän päätteeksi voimme just näin mukavissa tunnelmissa juoda yhteisen maljan. Vaikka olemmekin eri poliittisista ryhmistä, niin me kaikki tuemme eurooppalaista demokratiaa. Ja tässä hengessä käynnistämme vuoden 2012, joka tulee varmastikin olemaan varsin työn täyteinen valiokunnassamme. Meillä on hyvin tasapainoinen, ainakin sukupuolten tasapainon osalta ja muutokin tasapainoinen puheenjohtajisto koossa. Muutoin pitää vielä todeta se, että aivan riippumatta omista toiveista, niin Euroopan parlamentin palveluyksiköt ovat jo julkistaneet puheenjohtajiston kokoonpannon, mutta voitte kuitenkin olla varmoja, etten itse ole tämän takana. Sitten kohdassa kuusi esityslistalla on kyseessä esityksestä hyväksyminen sellaisena, kun se on teille jaettu. Ja haluaisin vielä siihen liittyen äh, sanoa, että lisäämme kohdan 24a, jossa on kyse krisvaliokunnan valiokunnan päätöslauselmasta ja sen äänestämisestä. Muuta muutosta ei esityslistaan tule, joten se voidaan hyväksyä. Ehdotan, että pöytäkirjat hyväksytään. Jaha, herra Ori. Igen, köszönöm szépen, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa muutamia muutoksia esityslistaan. Ensinnäkin kohta 26 ja 27. Tähän liittyy varmastikin jonkun verran tulkintaongelmia. Osittain sosiaalidemokraattisessa ryhmässä ja myöskin EPP-valtuuskunnan ja puheenjohtajan välillä on jonkun verran tulkintaeroja tämän kohdan osalta. Euroopan parlamentti on nimennyt erikoisasiantuntijan Torino-instituutin ja kun pöytäkirjoja tarkastelee ja tätä asiaa erityisesti, se on hieman hämmentävä. Nimittäin Kyse oli päätöksestä, joka tehtiin lokakuussa. Nyt näyttäisi siltä, että ehdokkaat eivät, ehdokas ei enää olekaan halukas jatkamaan toimessaan. Ja joulukuussa tehtiin uusi esitys. Halusimme siis muuttaa koko järjestelmä ja nimitysproseduurin. Toisin sanoen emme halua enää viittauksia henkilöloistokkuuteen ja hänen kunnia millaisen toimintaansa, vaan haluamme puhua pelkästään nimeämisestä. Ja haluaisimme toisekseen esittää tähän toimeen henkilöä, joka on ollut Euroopan parlamentin jäsen ja näin ollen tuntee varsin hyvin Euroopan parlamentin toiminnan hän voisi olla varsin äh, hyvä henkilö äh, välittäjäksi Euroopan parlamentin ja Torino instituutin hallintoneuvoston välillä. Joulukuussa kuitenkin todettiin, äh, että on syytä vielä tarkastella asiaa lähemmin ja miettiä ja tutkia, onko jotain ongelmia tämän nimeämisen liittyen. Näin ei kuitenkaan ole. Ja niinpä keskustelu avatti uudelleen. Emme siis toisin sanoen millään tavoin lokakuussa päättäneet siitä, että automaattisesti nimetty henkilö jatkaa toimessaan. Eli meidän ajatustemme pohjalta ajattelimme, että poliittisen ryhmän entinen jäsen nimetään tähän toimeen, tai sitten, jos enemmistö haluaa toisin, voisimme äänestää sen mukaan kuin mitä koordinaattoreiden kokouksessa päätettiin. Kyse on siis nimitys menettelystä, jota käytettäisiin ainoastaan tämän henkilön nimityksen yhteydessä. En halua sen kummemmin enää selvittää näitä menneisyyden ongelmia, mutta toivoisin, että löytäisimme järkiperoisen ratkaisun asiaan. Kiitos. Haluatteko siis ehdottaa esityksestä jotain muutosta? Igen, mert ebben az esetben kell egy szavazás. Kyllä, koska mielestäni meidän on otettava listalle mahdollinen äänestys koordinaattoreiden kokouksen päätöksestä. Ja näin ollen meidän olisi hyväksyttävä uusi nime, nimitys menetelmä, niin sanoakseni. Toisin sanoen Torinon <clears throat> instituutin toimeen nimettäisiin entinen parlamentin jäsen. Tämähän on enemmän tai vähemmän kunnia tehtävä. Kyse on siis ainoastaan siitä, että Euroopan parlamentin ja Torinon instituutin hallintoneuvoston välillä pidetään yhteyttä ja joku vastaa niistä yhteyksistä. Olemme pyrkineet muittekin dokumenttien pohjalta löytämään ratkaisun siihen, millä tavalla tämä nimeäminen voitaisiin tode- toteuttaa. Ymmärsin, että halusitte muuttaa esityslistaa. Ja koska asian näin mukavasti selvittitte, sitten voisin ehdottaa, että yhdessä koordinaattoreiden ja ryhmien edustajien kanssa voisimme ottaa tämän asian esiin menettelytapa kysymyksenä. Ja nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko koordinaattoreiden kokouksessa iltapäivällä asiaa käsitellään tai, se, tai sitten tai sitten varsinaisessa kokouksessa. Ja, ja silloin voisimme selkeyttää kaikille ne menettelyt, joiden nojalla Torino-instituutin nimeämiskysymys on toteutettu. Tämä on joka tapauksessa äh, kysymys, joka on esityslistalla huomenna. Voimme siis palata siihen huomenta. Sopiiko tämä kaikille? No niin, toivon nyt, että kaikki ovat äh, läsnä äh, myöskin kokouksen loppupuolella ja siis huomenna. No niin, näin sitten päätettiin ja nyt esityksestä kohtaa kahdeksan puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä kokous televisioidaan. Ja toisekseen olette saaneet työllisyysvaliokunnan asiakirjan äh, kokouksesta, joka järjestettiin Espanjassa marraskuussa. Siinä käsiteltiin globalisaatiorahastoja ja muita kysymyksiä. Myöskin Köppenhaminan kokouksesta on selvitys äh, ranskaksi ja espanjaksi sekä sitten siis 24. ja 5.11. järjestettyä Kööpenhaminan kokousta. Ja sitten äh, toivoisin, että huomenna, kun olemme saaneet mukavasti äänestykset hoidettua, voimme siirtyä äh, nostamaan malja uudelle vuodelle – herra Peter Rock on myöskin mukana Alankomaista. Hän on valmistellut tasa-arvopaperin. No niin, siellähän on nyt, saitte kaikki käsityksen siitä, missäpä hän istuu täällä. Sitten on kohta yhdeksän, jossa on kyse keskustelusta Rovien Mette Frederiksen ja Karen Hakerup. He ovat molemmat Tanskan puheenjohtajakauden edustajia ja odottelemme nyt heidän saapumistaan.

Chers collègues. Hyvät kollegat, ehdotan nyt, että kaikki asettautuvat paikoilleen ja nimissänne vastaanotan kaksi tärkeää ministeriä, meidän valiokuntamme työn kannalta tärkeää ministeriä. Ensinnäkin rouva Kaaren Hakkerup, joka on sosiaali- ja integraatioministeri ja rouva Mette Frederiksen, joka on taas työllisyysasioiden ministeri. Olemme yhteisesti sopineet, että annan puheenvuoron ensin Rova Hakelupille. Hän pitää alustuspuheenvuoron. Sen jälkeen käymme ajatusten vaihtoa, näkemysten vaihtoa. Meillä on puolitoista tuntia aikaa ja ehdotankin, että ministeri puhuu noin 10-15 minuuttia ja sen jälkeen käymme keskustelua Ja ministerit vastaavat sen jälkeen heille henkilökohtaisesti esitettyyn kysymyksiin. Thank you, and I think I'm good. Kiitoksia. Jos sopii, niin minä aloitan. Hyvä puheenjohtaja Peres, hyvät jäsenet. Kiitos siitä, että olette kutsuneet meidät tänään tänne puhumaan valiokunnalle. Eh, olen tätä odottanut jo innostuneena pitkään eh, yhdessä eh, kollegani, siis sosiaaliasioiden ja maahanmuuttoministerin kanssa saada sitten esitellä vähän Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasuunnitelmia unionissa. Toivottavasti sitten sitä seuraa avoin ja rehti keskustelu, mielipideinen vaihto läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on tietenkin minulle hyvin tärkeää. Erityisesti näinä kriisin aikoina meidän päätöksemme pitää, pitää harkita päätöksiä huolellisesti sitä arjen realismia vastaan, jossa ihmiset joutuvat elämään te Euroopan unionin jäseninä ja Euroopan parlamentin jäseninä edustaessanne Euroopan kansaa Tanskan puheenjohtajakausi osuu hyvinkin haasteelliseen aikaan Euroopassa. Kriisi on eh, puraissut eh, tiukasti ja eh, sillä on ollut vakavia seurauksia miljoonille miehille ja naisille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tai pelkäävät, että joutuvat seuraavaksi sitten leikkurin uhriksi tässä näinä erityisinä aikoina, kun paine meihin kohdistuu, meidän täytyy pitäytyä niissä arvoissa, jotka ovat luoneet työmarkkinamme ja yhteiskuntamallimme, mutta luoneet myöskin Euroopan unionin perusta, perustan sinne samassa. Me, me, minulle nämä periaatteisiin ensinnäkin, näihin periaatteisiin ensinnäkin kuuluu, että, että turvataan työntekijöiden oikeus, oikeudet, koulutus, Näitä arvoja ei koskaan pidä unohtaa. On vakaa uskoni, että ne, niitä tulee tämä käyttää sitten yhteistoiminnassa nykyaikaisten liiketaloudellisten periaatteiden kanssa työpaikkoja luomalla. Työllisyyspolitiikka ei yksin lyö työpaikka jo, vaan työpaikat toki nojautuvat asianomaiseen politiikkaan meidän tarkoituksenamme on tämän näin toiminemme varmistaa, että työvoimamme on, on, on iskuvalmiina siinä vaiheessa, kun uusia tilaisuuksia tarjoutuu. Me emme voi sulkea silmiämme siltä, että, että tämä, tämä kriisi on hyvinkin uhkaava pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kannalta nuoriso on erityisesti joutunut äh, kokemaan äh, kriisin vaikutukset. Heidän äh, tulevaisuuden suunnitelmansa uhkaavat särkyä, ellei meillä, meiltä riitä sitten keinoja vapauttaa nuorisossa piilevä potentiaali. Se on myöskin ongelma yhteiskunnallemme ja työmarkkinoillemme noin laajemminkin. Nuoret ovat huomisen kasvun takeena, ja jos me emme nyt sitten toimi varmistaaksemme tarpeeksi iskuvoimaa huomiselle. Me e, e, emme voi uhrata koko sukupolvea. Jokaisen jäsenmaan on kyettävä vastaamaan nuorisotyöttömyyteen omin keinoin, mutta me voimme kuitenkin inspiroida ja auttaa toinen toisiamme löytääksemme asianomaiset toimintakeinot. Minu, minä työ, ministerinä näinä kriisin aikoina pyr- voin pyrkiä huolehtimaan siitä, että koulutustaso säilyy riittävän korkeana ja että koulutus kohdistuu juuri siihen työvoimaan, jota eniten tarvitaan. Samoin myöskin työvoimamme liikkuvuuden varmistaminen on tärkeää Siksi äh, onkin äh, mitä otollisinta, että, että äh, komissio tässä kasvukatsauksessaan painottaa nimenomaan nuorisotyöttömyyden hoitamista. Me tiedämme, että 7,5 miljoonaa nuorta ovat joko ilman työntä tai sitten jossakin koulutus- tai valmentautumisputkessa. Tanska pyrkii pureutumaan nuorisotyöttömyyteen monellakin äh, rintamalla EPSCON neuvoston kokouksessa äh, äh, helmi, helmikuussa erityisesti, ja sitten myöskin mitä, mitä, mitä tulee kansallisiin kasvu- ja kehitysohjelmiin, nuorisotyöttömyys on sitten myöskin työllisyys- ja sosiaaliministeriöiden virallisten kokousten esityslistalla. Samoin siitä puhutaan asian tiimoilta järjestettävässä erityiskonferenssissa huhtikuussa tässä yhteydessä jo toivonkin voivani esittää kutsun teille, että te lähetätte sinne sitten kattavan valtuuskunnan. Tässä yhteydessä voisin mainita myöskin, että vuosi 2012 on, kuten tiedätte, nimetty aktiivisen vanhenemisen ja sukupuolten välisen solidarisuuden teeman vuodeksi ehkä pidetään asiattomana sitä, että keskitytään vanhojen ihmisten työllisyyden ja varmistamisen aikoina, jolloin koko joukko nuoria on kokonaan vailla työtä. Mutta kun äh, kuuntelette minua ja meitä tuonnepana, uskon, että varmistutte siitä, että Tanska maana ja minä aivan erityisesti pyrimme saamaan nuorison näkyvämmin esille työmarkkinapoliittisiin keskusteluihin haluan painottaa, että ei tässä ole kysymys mistään joko tai tilanteesta. Meidän täytyy sama, samassa yhteydessä pyrkiä myös säilyttämään ikääntyvien ihmisten työpaikat, koska tiedämme, että melko lähitulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan kaikki työkykyiset työmarkkinoita pyörittämään. Tanska pyrkii olemaan rehellinen välittäjä sekä työllisyysneuvostossa että mitä tulee yhteistyöhön teidän ja Euroopan parlamentin kanssa tehtävään yhteistyön noin laajemmin. <clears throat> Emme me varmaankaan aina tanssi ihan teidän pillinne mukaan, mutta tulemme tuomaan myöskin tuomaan neuvoston näkemykset teille ja viemään sitten vastaavasti sitten evästyksiä teiltä tuonne neuvoston kokoussaleihin. Me tulemme toimimaan avoimesti, läpinäkyvästi molempiin suuntiin. Mm, tässä, tässä yhteydessä mainitsin myöskin tämän oikeudellisen perustan, johon tulemme nojautumaan lähikuukausina. Ensimmäinen tärkeä on tietysti ovat lähetetyt työntekijät. Muutaman viikon kuluessa neuvostokomissiolta on tulossa esitys lähetettyjen työntekijöiden tilanteen paremmasta hallinnasta. Meidän pitää, pitää eurooppalaisina kyetä luomaan asianmukaiset toimintaolosuhteet ensinnäkin työntekijöille, mutta sitten toki myös heidät työllistäville yrityksille. Lähetettyjen työntekijöiden tilannetta on varjostanut suuri eripura Euroopan tuomioistuin on rat, ratkaisuineen äh, kiihdyttänyt sekä työmarkkinaosapuolten että muiden mieliä tällä saralla. Sen vuoksi äh, äh, tulee odotettaviin komission ehdotuksiin kohdistuu melkoiset odotukset. Mm, pitää olla kuitenkin rehellinen itselleen. Kaikkia odotuksia ei kyetä täyttämään varmastikaan kaikki asianosaiset e, e, ensinnäkin edellyttävät, että, kaikki, että heidän kaikki toiveensa toteutuvat. Jos näin jokainen pitäytyy näissä kannoissaan, mitään sopimusta ei varmaankaan koskaan saada aikaiseksi. Meidän e, pitää kuitenkin sopimus saada ja soppu löytää, ja sen, se edellyttää yhteisen perustan löytämistä. Jos tästä, tästä perustasta kykenemme sopimaan, silloin yksityiskohdatkin ovat helpommin ratkaistavissa. Vapaa liikkuvuus on yksi etu, myönteinen tekijä, joka generoi kasvua, ja se on jokaisen eurooppalaisen oikeus niin ikään – mutta tämä etu jää arvottamaksi, ellei sitä siihen yhdisty asianmukainen palkka ja asianmukaiset työskentelyosto, työskentelyolosuhteet. Niiden on käytä käsi kädessä. Meidän on Euroopan unioniin otettava vastaan myöskin muista jäsenmaista työntekijöitä ja yrityksiä avosyliin sitä paitsi. Ja, ja meitä, meidän on toinen toisemme kohdeltava asianmukaisesti. Mutta jos ulkomaiset yritykset sitten ö, pyrkivät saamaan sopimuksiaan syntymään ö, työntekijöiden kustannuksilla, <clears throat> tuolloin osa, osa väestöstä ja osa poliitikoistakin ja päättäjistä alkaa suhtautua vihamielisesti sisämarkkinoiden perustoimintaedellytyksiin. toimintaedellytyksiin meidän varmasti kaikki osa, osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että meidän pitää taistella epärehellisiä toimijoita, kirjalaatikko, pöytälaatikkoyrityksiä ja muita sellaisia vastaan. Me haluamme oikeita yrityksiä tänne, sellaisia, jotka ovat valmiit toimimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ja tämä tulisi olla yhteinen ö, ö, toimintaperiaatteemme. Sen muuntaminen yhteistoiminnaksi ei tietenkään ole helppoa. Erityisesti näinä kriisin aikoina meidän kuitenkin on kyettävä löytämään toinen toisemme. Meidän on näytettävä eurooppalaisille, että he voivat luottaa Euroopan unionin toimielimiin. Yksi äh, lisäpaino äh, Tanskan äh, puheenjohtajakaudella on tämä sosiaalirahaston rooli. EU 2020-strategian suuntaviivain mukaisesti me katsomme, että Euroopan sosiaalirahasto voi näytellä merkittävää roolia yhteisen Euroopan ja yhteisten talous, sosiaali- ja talouspoliittisten haasteiden vasta- haasteisiin vastaamiseksi, erityisesti mitä tulee pitkäaikais, <clears throat> pitkäaikaistyöttömyyteen. Minä en ole tästä asiakokonaisuudesta vastuussa Tanskassa, eli kollegat hoitavat sen, mutta Tanska kuitenkin puheenjohtaja maana pyrkii tälläkin saralla saavuttamaan mahdollisimman paljon edistystä aikaiseksi. <clears throat> Yleisten asioiden neuvosto sekä huhti että kesäkuussa tulee tästä asiasta käymään keskustelut. neuvotteluja tuskin meidän puheenjohtajakaudella me saadaan valmiiksi, täytyy, täytyy myöntää sosiaalirahaston toimet ovat tukevia, siis toimenpiteitä, jotka tukevat kansallisia, kansallisia toimia, ja niihin tulee sellaisena myöskin suhtautua. Mitä sitten tulee e-, Euroopan globalisaation rahaston tulevaisuuteen. Siitä aloitamme keskustelut helmikuussa. Pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän edistystä tässäkin asiassa aikaiseksi. Äh, samoin eh, mitä tulee IMFn, äh, IMFn äh, toimiin, Tanska kiinnittää työntekijöiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen merkittävästi huomiota ja haluaa tämän painotuksen myöskin IMFn politiikkaan näkyvämmin esille. Hyvä työskentelyympäristö luo euro, hyvän perustan eurooppalaisille työmarkkinoille, mutta samassa yhteydessä se luo myöskin sitten tärkeän ele- elementin sitten ö, ö, työvoiman, työvoiman kannalta kokonaisuudessakin. Puolan puheenjohtajakaudella jo pyrittiin uutta direktiiviä hyvin pohjustamaan, mutta neuvosto ei tässä yhteydessä päässyt yksi yksimielisyyteen kokonaisuudesta meillä, kun oli mm, joulukuussa tätä koskeva neuvoston kokous, jossa erimielisyyttä vielä oli. Me haluamme lisää aikaa neuvottelujen saavuttamiseksi, jotta saadaan sitten aikaiseksi pitkäkestoinen, pitävä, kestävä ratkaisu Tätä on jo työstetty vuosien ajan. Haluamme uutta, pu, uutta puhtia taas tähän koko asiakokonaisuuteen, ettei se ole pelkästään polje pelkästään paikallaan. Pyrimme tasapainoiseen ratkaisuun toki. Eh, kun itsekin olette tätä asiaa eh, pohtineet jo hyvän tovin, ette olla yksimielisiä kanssanne, että eh, asia on hyvin tekninen pohjimmiltaan, mutta olen kuitenkin aika toiveikas menestyksen suhteen, vaikka mm, pitkä matka vielä onkin kuljettavana. Toivon, että yhdessä tulemme sitten onnistumaan pyrkimyksissämme. Luotan läheiseen yhteistyöhön kanssanne ja toivottavasti saamme tämän asian Tanskan puheenjohtajakaudella myöskin valmiiksi. Tässä oli aika moi kattavakin esitys tavoitteistamme kuten avajaisseremonioissa totesin muutama viikko sitten puheenjohtajakauden alkajaisiksi totesimme, että pyrimme rakentamaan sillan yli synkän virran, ja näin me seuraavan kuuden kuukauden aikana todellakin toivomme tekevämme ja löytävämme yhteiseen, yhteisiin ongelmiin yhteiset ratkaisut. Kiitoksia. Merci beaucoup pour... Euh, Kiitos tästä aiheeseen johdattelusta. Tässä saimme aika lailla täsmällisen kuvan teidän puheenjohtajakautenne prioriteeteista. Totta kai teemme on sitten lopussa, mutta alku on hyvin rohkaiseva. Hetken kuluttua parlamentin jäsenet esittävät teille kysymyksiä, mutta nyt kuitenkin annan kollegallenne mahdollisuuden käyttää puheenvuoron ja esitellä Tanskan ohjelmaa sosiaali- ja integraatioasioissa. Olkaa hyvä. Dear Madame Perret, Dear members, I would like to thank you for inviting... Puheenjohtaja Beres, valiokunnan jäsenet, haluan kiittää mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro valiokunnassa tänään. Olen Kööpenhaminassa marraskuussa tavannut jo monia jäseniä ja kävimme ministeriössä hedelmällisiä keskusteluja. Illalla oli mukava illallinen, joten on ilo tavata teidät tällä kertaa täällä parlamentissa. Ja näin minulle tarjoutuu mahdollisuus tavata teidät kaikki, jopa nekin, jotka olivat jo mukana marraskuussa Kööpenhaminassa. Odotan kovasti yhteistyötä lähikuukausina. Alku on ollut hyvä, joten olen vakuuttunut, että pääsemme varmasti hyvin keskusteluihin, tai ainakin saamme edistystä niin, että eurooppalaiset siitä hyötyvät, ja se on myös meille tyydyttävä työn tulos. Niin kuin marraskuussa mainitsin, olen täysin tietoinen Euroopan parlamentin tärkeästä roolista, tämä valiokunnan roolista. Talouskriisin oloissa meillä on vastuu ja se vastuu on yhä painavampi. Tavoitteisiin pääseminen seuraavan, seuraavan puolen vuoden aikana ei suinkaan ole helppoa. Me teemme kaikkemme, teemme kovasti töitä, mutta luotamme myös teidän apunne ja tukenne tässä työssä. Niin kuin kollegani mainitsi, työllisyysministeri mainitsi, Tanska on hyvin haasteellisena aikana tarttumassa johtoon talouskriisillä on vakavia vaikutuksia monille eurooppalaisille. Ihmiset ovat menettäneet työpaikkojansa ja pelkäävät, että kenties menettävät työpaikan pian. Tämä on Euroopalle haasteellista aikaa hyvin monille ihmisille Euroopassa. Ihmiset ovat surullisia, jopa epätoivoisia. Meidän täytyy omassa työssämme muistaa nämä ihmiset niin, että ihmiset voisivat saada uutta toivoa. Nyt he kokevat, että heillä ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä. Yhä useammat ihmiset jäävät pois työmarkkinoilta, eläköityvät, eliniän odote kasvaa, joten tämä on suuri haaste monille Euroopan maille. Tilanne vaikuttaa yhteistyöhömme talous- ja sosiaaliasioissa ja näin varmasti on jatkossakin Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Puola, Tanska, Kypros, Trio pitävät demografisia haasteita yhteisenä teemanamme. Tanskan kaudella prioriteetti työllisyys- ja sosiaaliasioissa ovat ensinnäkin haasteet Euroopassa. Meitä kaikkia tarvitaan. Toiseksi työmarkkinoiden reilut ehdot ja kolmanneksi yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Euroopassa meidän on tehtävä valintoja. Tässä prosessissa on pidettävä kiinni Euroopan unionin perusarvoista – Oikeus reiluihin työskentelyolosuhteisiin, korkea koulutustaso väestön keskuudessa, keskittyminen yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja lopuksi vielä naisten ja miesten tasa-arvon vakiinnuttaminen. Nuoret Euroopassa erityisesti ovat kärsineet kriisistä. Miljoonat nuoret kautta Euroopan ovat työttömänä tai eivät omaa mitään koulutusta, pätevyyttä. Nuorisotyöttömyys on 35 prosentin luvuissa ja me kaikki olemme järkyttyneitä näistä luvuista. Tämä haaste on otettava vakavasti. Me tiedämme aiemmista kriiseistä, että mitä pidempään kriisi kestää, niin sitä vaikeampaa on löytää sopivia työpaikkoja. Samanaikaisesti meidän on valmistauduttava tulevaan. Aivan niin kuin Thomas Mannin mietinnössä mainittiin, yli 60 osuus Euroopan unionissa kasvaa yhä nopeammin. 2015-2035 välille osuu kaikista suurin kasvu. Silloin joka vuosi kaksi miljoonaa uutta yli 60 asuu Euroopassa. Meidän on varmistettava, että vanhemmat ihmiset pysyvät aktiivisina eh, sekä työmarkkinoilla että myös eläköitymisen jälkeen. Me tarvitsemme heidän taitojaan, osaamistaan, mutta haluamme, että he antavat myös yhteiskuntaan aktiivisen panoksensa. Tanska ehdottaa demo, demografian alalta neuvoston johtopäätöksiä. Totta kai luotamme jo tehtyyn työhön tällä tärkeällä alalla ja otamme huomioon myös 2000, sen, että vuonna 2012 vietämme teemavuotta aktiivisen ikääntymisen solidaarisuuden suhteen. Tanskan kaudella on kolme lainsäädäntöpakettia, jotka tulevat pöydälleni. Ensinnäkin sosiaalinen muutos- ja innovaatiopaketti, toiseksi direktiivi syrjinnän vastaista työstä ja kolmanneksi asetusmuutos sosiaaliturvan koordinoinniksi. Me teemme mahdollisimman paljon yhteistyötä neuvotteluvaiheessa, kun ajattelemme sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita. Steinrykin mietintöä odotamme kovasti. Valiokunta todennäköisesti käsittelee sitä maaliskuun lop- äh, toukokuun lopussa. Jatkamme työtämme myös äh, syrjimättömyysdirektiivin tiimoilta. Jatkamme puolaviitoittamalla tietä, tiellä ja yritämme selkeyttää näitä ikämääritelmiä, ikämääräyksiä. Toivomme pääsemme sopimuksen parlamentin kanta, kanssa äh, sosiaaliturvakoordinoinnin tiimoilta. Meillä on jo lausun mietintöluonnos Japanakilta me odotamme helmikuun lopulla saavamme lopullisen tekstin parlamentista ja odotan, että parlamentti vielä tänään keskustelee luonnoksesta ja varmasti sitten minuakin tiedotetaan asian etenemisestä. Hyvät naiset ja herrat, nyt lyhyt katsaus tärkeimpiin päivämääriin kaudellamme. Tanskan kaudella meillä on kaksi virallista EPSCO-kokousta helmikuussa ja kesäkuussa ja sitten epävirallinen kokous Tanskassa huhtikuussa. Perinteen mukaisesti sosiaalialalla monet prioriteetit korostuvat puheenjohtajamaan järjestämissä konferensseissa. Niin kuin monet tietävät, vuosi 2012 on nimetty aktiivisen ikääntymisen ja solidaarisuuden voima, äh, teemavuodeksi. Tanska on aloittanut vuoden avauskonferenssilla, joka järjestettiin viime viikolla. Siinä nimenomaan käsiteltiin aktiivista ikääntymistä. Miten innovaatioilla voitaisiin vastata ikääntyvän Euroopan tuleviin haasteisiin sosiaaliasioissa ja terveyskysymyksissä? 5. ja 6. maaliskuuta äh, vammaiskonferenssi järjestetään ja siellä käsitellään vammaisten integraatiota ja tilanteen helpottamista. Olen tyytyväinen, että parlamentin edustaja on myöntä, vastannut, vastannut myönteisesti kutsumme osallistua konferenssiin. Kyse on siis vammaisista, heidän huomioimisestaan ja integroimisestaan. Meillä on myös parlamentissa asiaa käsittelevä työryhmä. Kovasti odotan parlamentin edustajan panosta konferenssiin. Tarkoitus on myös saada uusi lähestymistapa vammaiskysymyksiin. Komissiolta on tule, tulossa uusi ehdotus 2012 vuoden loppupuolella. Tarkoitus on puuttua myös tähän kysymykseen huhtikuussa epävirallisessa EPSCO-kokouksessa. 19.20. maaliskuuta Kööpenhaminassa järjestetään lasten köyhyyden vastainen kokous korostamme perhekeskeisyyttä, varhaista puuttumista ja lapsikeskeisyyttä. Maaliskuun 22. päivä Brysselissä järjestetään romani asiainkokous. Tässä komissio on koordinaattorina. Siellä käsitellään kansallisia romaani-integraatiostrategioita. Niin kuin kollega mainitsi, komissio ja Tanska järjestävät nuorisokonferenssin huhtikuussa heti epävirallisen EPSKon jälkeen. Konferenssissa keskitytään työttömyyteen, koulutukseen, sosiaalisiin haasteisiin ja Euroopan nuoren työvoiman kilpailukykyyn. Brysselissä 10. ja 11. toukokuuta järjestetään äh, köyhyyden, köyhyyttä käsittelevä kokous, ja siellä ovat edustettuna myös kansalaisjärjestöt. Tarkoitus on antaa mahdollisuus äh, kuulla myös äh, köyhyydestä kärsivien ääntä ja kodittomien ääntä. European Anti-Poverty Network on tässä tahona. Aivan niin kuin kollega omassa esityksessään totesi, Eurooppa elää nyt hyvin turbulentteja aikoja. On yhä tärkeämpää, että teemme yhteistyötä, jotta saamme tuloksia kansalaisten hyödyksi. Tanskan teemana on Eurooppa työssä, Europe at Work, ja kovasti odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Merci, madame les ministres. Kiitokset arvoisat ministerit. Lupasin teille kysymyksiä ja niitä on nyt tulossa 14. Toivon eh, sama tyyppistä sympaattista keskustelua kuin aikaisemmin eh, illallisen eh, parissa. Mutta nyt sitten asiaan. Otamme ensin neljä kysymystä ja siinäkin teillä on vastausmahdollisuus, jos tämä sopii teille. Mutta nyt sitten ikävämpiin asioihin, nimittäin pyytäisin kaikkia tiivistämään kysymyksensä. Ja, ja haluaisin tällä tavoin antaa teille myöskin mahdollisuuden vastata. Rova Ratti ensimmäisenä, sen jälkeen Rova Lambert. Ευχαριστώ τις δύο υπουργούς που είναι εδώ μαζί μας. Kiitos molemmille ministereille ja kiitokset läsnäolosta ja kiitokset myöskin siitä, että selvititte varsin luonnikkaasti tämänhetkisen tilanteen. Haluaisin kuitenkin vielä muutamia lisäseikkoja peräänkuuluttaa. Puhuitte erilaisista aloitteista, joita Tanska puheenjohtajamaana aikoo toteuttaa, esimerkiksi työllisyyden vahvistamisen ja työttömyyden vastaisen kamppailun osalta. Mitä aiotte tehdä, jotta sosiaalirahasto toimisi paremmin? Haluan korostaa sitä, että osa nuorista, siis aina 25 ikävuoteen asti, ja myöskin osa vanhemmista henkilöistä 60 ikävuoden jälkeen. Nämä ovat ne ikäryhmät, jotka menettävät usein, useimmiten työpaikkansa näinä vaikeina aikoina, mutta heilläkin on perheet ja velvollisuudet, joten heitä silmällä pitäen tarvittaisiin jonkun verran enemmän aloitteita ja pyytäisinkin nyt kuulla, saada kuulla jotakin tämän suuntaista. Te puhuitte paljon yhteistyöstä Euroopan parlamentista. On totta, että olemme rinnallanne, teemme yhdessä työtä, mutta toivoisin kuitenkin vahvaa ääntä teiltä. Kiitos sitten Roa Lambert ja sen jälkeen Roa Harkin. I think we would agree. Kiitoksia. Olemme varmaankin yhtä mieltä hahmottelemistanne mm, tavoitteista koskien lähetettyjä työntekijöitä. Et, kuitenkaan ette sanoneet mitään näistä äh, äh, kausityöntekijöistä ja tämän tapaisista, joilla, joiden kohtalot ovat hyvinkin olen, olennaisia, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin. Olisi kiinnostavaa tietää, miten täm, nämä keskustelut teidän osaltanne tullaan tulevat jatkumaan. Huomenna me käsittelemme vuotuista kasvukatsausmietintöä, tietysti reaktio neuvoston ja komission yhteiseen kertomukseen. Parlamentillahan tässä ei ole mitään muodollista roolia. On kuitenkin olennaista toimielinten ja demokratian, toimielinten välisen yhteistyön demokratian kannalta. Äh, kiinnostavaa äh, myöskin täältä meiltä parlamentista äh, seurata keskusteluja, johtamien keskusteluja vuotuinen kasvukatsaus etääntyy 2020 tavoitteista. Se painottuu mer- merkittävästi taloudellisiin kysymyksiin sosiaalisten, sosiaalipolitiikan kustannuksella. Mitä Tanska voisi sitten puheenjohtajana tehdä tasapainottaakseen sitten ne- näkemyksiä neuvostossa? Kiitokset Rova Harkin. And thank you. Kiitos. Kiitos kollegoille hyvin mielenkiintoista esityksestä. Minulla olisi muutama täsmäkysymys. Ensimmäinen liittyy globalisaatiorahastoon. Niin kuin hetki sitten sanoitte, Eurooppa elää vaikeita aikoja. Ja kun tästä näkökulmasta asiaa katsotaan, niin haluaisin kysyä, mitä Tanskalla on ehdottaa tässä kriisitilanteessa – EU lähes yksimielisesti tuki sitä, että jatketaan komission ehdotuksen eh, perustalla tätä kriisipoikkeusta. Me tiedämme, että on olemassa vähemmistö, joka estää etenemisen. Tiedämme myös, että joulukuussa 13 maata eh, haki tätä kriisipoikkeusta, eli tarvetta todellakin on. Meillä on myös kolme hakemusta Alankomaista. Haluaisin tietää, mitä ehdotuksia teillä on tulossa, jotta asia etenisi. Sitten komission uusi ehdotus sisältää myös ammatinharjoittajat ja maanviljelijät. Sitten sosiaalinen muutos ja innovaatiot aiotte tässä etenemiskertomuksen tiimoilta tehdä työtä. Haluaisin kysyä mikrorahoituskysymyksestä. Mitä aiotte tällä saralla toteuttaa? Yhdeksän maata on saanut näitä varoja käyttöönsä. Onko teillä ajatuksia siitä, miten tämä olisi houkuttelevampi tai miten maat haluaisivat enemmän osallistua tähän? Kun puhuitte siitä, että nuoret pitäisi saada koulutukseen, tämä on erinomaista, mutta kyllä täytyy olla myös työpaikkoja, mihin sitten siirtyä koulutuksen jälkeen. Näettekö tässä yhteyksiä? Ja sitten hoitosektori ja miten moderni tekniikkakin voi helpottaa tilannetta tällä alalla. Onko teillä mitään täsmäajatuksia tästä kysymyksestä? Kiitos. Kiitokset Rova Ja jotta voisimme varmistaa Tanskan mukanaolon tässä ensimmäisessä, tällä ensimmäisellä kierroksella sitten vielä Rova Turunenkin, mutta nyt Rova Turulecka. Pytania do pani minister do spraw zatrudnienia. Spośród głównych Kiitos äh, puheenjohtaja. Aivan aluksi äh, puhun työllisyysministerille. Tanskan puheenjohtajakauden aiheesta kaksi on äärimmäisen tärkeää nimenomaan vastuullinen ja dynaaminen Eurooppa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jos haluamme vahvistaa ja päästä eroon äh, budjettivajeesta. Kehittyvä, nopeasti kehittyvä eh, Eurooppa eh, on tärkeä, mutta se edellyttää eh, investointeja ja kilpailukykyä. Mutta kuitenkin pääomakin tärkeämpiä on inhimillinen pääoma. Toivoisinkin, että puheenjohtajamaa yhdistää lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, eli rahoituksen ja työllisyyden – Miten voidaan toteuttaa Eurooppa 2020 strategia käytännössä? Sosiaalirahaston puitteissa eh, on käytettävissä 25 prosenttia eh, ja nyt haluaisinkin kysyä, millä tavoin aiotte itse toimia näiden prosenttilukujen suhteen, koska Euroopan komissiohan tällä te- hetkellä tekee päätökset sosiaali- ja rakennerahastojen käytöstä. Millä tavoin voimme myöskin äh, sosiaalirahaston käyttöä tehostaa? Mielestäni nimenomaan koulutuskysymyksiin olisi syytä panostaa. Sitten integroitumissarka. Se on yksi keskeisimmistä sektoreista ja sitä kautta joudumme vähentämään työllisyyteen kanavoituja varoja. Mielestäni näkökulma olisi syytä muuttaa ja ehtojen pitäisi olla samanlaiset ja tasa, tasapuoliset kaikille, kun pyritään pääsemään mukaan työmarkkinoille – Otitte esiin myöskin konkreettiset asiakirjat, joiden puitteissa aiotte toimia. No niin, nyt aikainen loppu ja Rova Turunen seuraava kysyjä. Pitäisikö puhua tanskaa vai äh, englantia, mutta pitäydytään nyt sitten englannissa, koska se on helpompaa meille kaikille, sanoa puhuja. Mitä nuorisuus työttömyyteen äh, tulee, täytyy tajuta, että, että ne toimenpiteet, joihin on nyt tartuttu, eivät suinkaan vastaa ongelman laajuutta. Äh, äh, tässä, ikään kuin tässä seuraavalta sivulta sitten löytyisi ratkaisu, kun edellisellä sivulla se on äh, jotenkin ylös kirjoitettu. Minä toivoisin kaikkien puolesta, että Tanska johdolla – saataisiin äh, vahvoja neuvoston päätelmiä, jotka veisivät meitä vähän äh, pidemmälle nuorisotakuun tai kenties jotkut tietty nuorisotyöllisyystavoite vuodeksi 2020 jotakin vähän enemmän ja tukevampaa, mitä tähän asti meillä on pöydällä. Mitä sitten äh, tulee tähän äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, siinä on tietysti tällaista poliittista ristivetoa toki, äh, niistä sen kummempaa nyt, mutta on toistaiseksi välätetty tällaista ketjutettua vastuuta kautta koko sektorin. Onko Tanskalla jotakin tähän kommentoitavaa? Sitten yhdeksännen päivän huippukokouksen päätelmissä näkyi huolestuttavia elementtejä alle 250 henkilöä työllistävien yle, yritysten byrokratia pyrittäisiin keventämään. Kommentit siitä. Kiitokset tänne teille molemmille puheenvuoron, arvoisat ministerit. Paljon kysymyksiä esitettiin Meillä oli puolitoista minuuttia aikaa ja se tarkoittaa sitä, että viisi ehti esittää kysymyksensä, mutta uskon teiltä löytyvän kapasiteettia vastata moneenkin kysymyksen samalla kertaa. Ja sen jälkeen siirrymme sitten taas uusiin kysymysryppäisiin, joita otetaan kaksi vielä. Jeg tror, jag skiftar fra øh, engelsk till dansk, når jag ska svara jer meget konkret på nogle spørgsmål. Øh, og jeg håber også, at formanden vil tillade mig. Øh, mä voisin äh, nyt äh, vaihtaa kieltäkin äh, vastata vähän konkreettisemmin kysymyksiä on, on esitetty koko tukku. Pyrimme vastaamaan niihin. Sitten nämä vastuut PK-sektorilla, kriisisektorina, kriisiin aikoinakin täytyy näitä asioita pohtia, miten me voisimme sitten eurooppalaista yritystoimintaa edistää ja vähemmällä, vähemmällä byrokratialla, mutta ei tietenkään sitten työturvallisuus ja työsuojelu eikä työehtoja heikentämällä meidän pitää tässä yhteydessä sopia ensinnäkin siitä, että haluamme vähän keventää byrokratiaa, mutta että se ei sitten tapahdu vaikka työympäristön tai työsuhdeturvan kustannuksella minä voisin myöskin sitten sanoa muutaman sanan tästä tähän perusasiakirjaan puheenjohtaja maan kannalta on tärkeää tietenkin, että, että tällaiset perustavaa laatua olevia työasiakirjoja sitten tutkitaan ja mm, niin per, perehdyttää ja sen perusteella toimitaan, mutta eivät tämä ole sen kummemman, kummemman virallisia asiakapapereita, enkä lähde nyt sitä kommentoimaan sen lähemmin. Te tiedätte, että, että meillä on ihan samat, samat tavoitteet kuin, kuin teilläkin. Ja on tietenkin tärkeää, että me voimme nämä makrotalouden näkemyksemme sitten vahvistaa. Ja meillä myöskin sitten äh, tulevaisuudessa sitten on äh, riittävästi työpaikkoja, luomme äh, kasvua ja näin poispäin, että on riittävästi tekemistä siis ihmisillä. <clears throat> Mutta tehtävähän ei ole kovinkaan helppo. Tätä on vaikea ratkaista, mutta on, olet ihan oikeassa siinä, että tasapainoa kaivataan. Ja sitten kun Euroopan neuvosto maanantaina kokoontuu, siellä tulla, tulee painottaa näitä teollisu- työllisyys, työllisyyskysymyksiä voimakkaammin kuin ennen. Tähän asti on puhuttu pelkästään tällaisen makrotalouden suuria suuntaviivoja. Nyt aletaan pikku, pikkuhiljaa tajuta myöskin sitten jäsenmaissa, että, että kasvun ja kasvun ja työllisyyden ja sitten vastuullisen kasvun välillä pitää valita parempi tasapaino. Muutamiin konkreettisiin kysymyksiin sitten vielä vastaus, miten me voimme sitten taata, ta- nuorisotyöllisyys tehokkaammin toin tehokkaammin toimin ja sitten millä tavalla me sitten huolehdimme näistä niin muista äh, ihmis, äh, työ, työntekijäryhmistä. Emme voida pelkästään tietysti vain ikääntyvien kustannuksella painottaa nuoriso- ja nuorisotyöllisyyttä. Se tietty tämä nuorison työllistymisen takaaminen tavalla tai toisella on mielenkiintoinen ajatusrakennelma sillä tuskin työllisyyttä pyritään kokonaan, toivottavasti voidaan kokonaan ratkaista, mutta ajatellaanpa vaikka tämmöistä esimerkiksi vähintään neljän kuukauden ää, taattua työllistymistä valmistumisen jälkeen on pohtimisen arvoinen asia. Mitä tulee globalisaatiorahastoon, siitähän minä en hallituksessa ole vastuussa. On tärkeää tehdä ero globalisaatiorahastuskeskuksen keskustelu eri osien välillä. Puhutaan ensinnäkin tämä, tämä neuvoston vähemmistö joka voi tämä, nämä keskustelut sitten veto-oikeudellaan estää. Me olemme käynnistäneet neuvottelut neuvostossa, miten tätä, tämä voitaisiin ratkaista. Ja samoin myöskin sitten sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston varojen käytöstä pitkällä aikavälillä käynnistäneet neuvottelut. Samoin äh, äh, maatalouden sektorilla äh, tullaan tästä, tätä asiaa nostamaan. Me puheenjohtajamaana olemme tästä kuulleet jo paljonkin kritiikkiä. Muutama sana vielä tästä kausityöntekijöiden kausityöntekijöitä koskevasta direktiivistä puheenjohtajavaltiona Äh, no, tiedämme toki, että jäsenmailta äh, on äh, luvassa tukea ajatukselle taata riittävät työolosuhteet ja riittävä palkka kausityöntekijöille. On tärkeää pyrkiä sitten jonkinnäköisen nämä työntekijäryhmät sitten pyrkiä kvalifioimaan ja että, että myöskin väestön on sitten työttävä, kyettävä tukemaan näitä työntekijöitä, ovat sitten sisä, maan sisältä tai ulkomailta lähtöisin olevia. Ja tärkeää on tietenkin taata heille riittävät työolosuhteet. Vielä yksi asia sitten on, luovutan puheenvuoron eteenpäin. Äh, haluaisin tässä yhteydessä vielä painottaa sitä, että, että, että, että työttömyys on yltänyt äh, suurin mittasuhteisiin, mutta samassa yhteydessä on tärkeää pyrkiä äh, keskustelemaan siitä, miten me saamme sitten sovittamaan tarjolla olevan työvoiman työllisyyden tarpeisiin. Thank you. Uh, first of all, thank you for all your... Kiitos. Ensinnäkin kiitos kaikista kysymyksistä. Ne olivat hyviä, erinomaisia kysymyksiä. Ne keskittyivät nimenomaan keskeisiin kysymyksiin. Ratkaisuja on löydettävä, koska Eurooppa kärsii. Ihmisiin sattuu. On löydettävä tapa saada Eurooppa kasvun tielle ja sillä tavalla, että se on oikeudenmukaista kaikkien kannalta. Um, we take over the presidency of... Me olemme puheenjohtajana aikana, jolloin Euroopalla on suuria ongelmia. Tällainen tilanne on ollut aikaisemminkin edessä ja voin todellakin taata, että otamme Eurooppa 2020 strategia vakavasti ja viemme sitä eteenpäin. Meillä on myös kasvututkimus, vuosittainen kasvututkimus. Se ei ole mukava luettava, niin kuin tiedämme. Komissio on löytänyt kuitenkin hyvän, hyvänlaisen tasapainon makrotaloudellisten työllisyyskysymysten ja sosiaalikysymysten suhteen. Kaikki nämä seikat ovat mukana, koska ne ovat kaikki niin tärkeitä. Tällä hetkellä on hyvin tärkeää, että mainitsen, että ihmisiin investointi on, investoiminen on äärimmäisen tärkeää. Myös tätä ihmiset tarvitsevat. Sosiaalipolitiikka ei ole pelkästään yksilöiden auttamista, vaan myös sitä, että on yhteiskunta, joka mahdollistaa kasvun. Tiedämme, että viimeisen vuosikymmenen aikana sosiaalinen epätasa-arvo on kasvanut kautta Euroopan. Ensimmäinen EPSCO-kokous on helmikuussa neuvosto. Huomioi siellä keskeiset viestit tästäkin valiokunnasta ja EU 2020 strategialla ja köyhdenvastaisella strategialla on keskeinen rooli tässä. Sitten kysymys mikrorahoituksesta Harkinilta. Tästä aloitteesta keskustellaan neuvotteluissa sosiaalisen muutoksen ja innovaatiokonferenssin yhteydessä. Tämähän on ollut käytössä vasta vuoden, joten ensin, ennen kuin lähdetään muuttamaan, niin täytyy hieman katsoa, mikä tilanne on mutta nyt jo voin todeta, että tukea hankkeelle on ja toivon, että Tanskan kaudella päästään lopputulokseen. Sitten kysymys sosiaalista muutoksesta ja innovaatiosta ja uudesta ohjelmasta. Uusi lähestymistapa pyrkii takamaan joustavuuden ja sen, että innovaatiot toteutetaan kokemusten perusteella. Ohjelmaa harkitaan työryhmässä – kevään aikana. Niin kuin tiedätte, neuvottelut tästä hankkeesta liittyvät myös monivuotisen rahoituskehyksen keskusteluihin ja niitä ei saada päätökseen omalla kaudellamme. Kiitos. Merci beaucoup. Nous allons prendre un deuxième... Kiitokset. Ja nyt voimme siirtyä seuraaviin kysymyksiin. Seuraavat äh, kysyjät äh, listalla. Jokainen voi siis valmistautua. Blinkevichute, Madame Sinclair, mm, Monsieur Thomas Mann puis Monsieur Christensen. Hughes. Herra Stephen Hughes ensimmäisenä. Thanks, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri Freksen kysymys johdannossanne viittasitte nuorisotyöttömyyden osalta siihen, että meidän pitäisi inspiroida ja auttaa toinen toisiamme tässä matkan varrella. Kuten kysymyksistä kuuluu. Monet huolestuvat, ovat hyvin huolissaan tästä talouselämän pakkopairasta, Sixpackin ansiosta komission ensi viesteissä painotettiin säästötoimia. Tanska puheenjohtajana vaan näköjään hyväksyy tämän, tätä konsolidointia, mutta sitten taas toisaalta sitten haluaa, jonka kanssa joustaa. Miten se sitten käytännössä toteutetaan? Millä tavalla tästä sitten jäsenmaille jotain inspiraation lähdettä olisi? Linkevich. Kiitokset rouva Linkevitsikkuja. Mininkä, dėkoju abiems ministeriams už konkrečius pristatimus savo veiklos per šį Niin, kiitoksia ministereille seuraavan puolen vuoden työohjelmien esittelystä. Tanska on saanut puheenjohtajan tehtävät hyvinkin hankalana, hankalaan aikaan. Nämä kriisi on koskettanut joka ainutta ihmistä. Jos, jos jäsenmaissa on, on jouduttu nyt sitten huomaamaan erityisesti aivan matalapalkkaisimpien henkilöiden tilanteen vaikeutumisen. Mikä, mikä olisi sitten paras keino köyhyyden vastaisessa taistelussa? Olisi minusta olisi luoda työpaikka, työpaikkoja niin että, että työstä saataisiin toimeentulo ihmisille. Se on tietysti ideaalitilanne kaikille, ei töitä riitä, selvähän se, mutta voisimme kuitenkin painottaa asioita niin, että me vähimmäisansioista saataisiin, saisimme jonkinlaisen direktiivin syntymään. Sitten myöskin tämä on työllisyysministerille kysymys sekä nuorison että vanhempien ihmisten työllistämisen tavoitteet ovat hyvinkin olennaisia ja tärkeänä työllisyyspoliittisena toimenpiteenä näkisin yksityisen ja julkisen sektorin, sektorin välisen yhteistyön tiivistäminen Tanskassa. Tämä on ihan arkipäivää, sen tiedän tuletteko sitten, sitten puheenjohtajakaudella kenties kiinnittämään huomiota enemmän tähän näihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin? Kiitos. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, kiitos puheenjohtaja. Ja, Ander, Sanka. Will nicht dominieren, hab keinen Grund. Thank you, Madam uh, President. Minister. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Olemme kuulleet tämän työllisyysohjelman prioriteetit useaan otteeseen ja todennäköisesti Berliini on sanellut tässä suuntaviivat. Barroso sanoi hiljan, että jos kaikki PK-yritykset loisivat yhden työpaikan, niin työttömyys poistuisi Euroopasta. Aikooko puheenjohtaja, ymmärtääkö EU-puheenjohtajavaltio, että EUn ylisäätely tuhoaa työpaikat? Meillä on työpaikkavetomus viime vaalien yhteydessä esitetty Britanniassa ja siellä vetosimme nimenomaan työpaikkojen luomisen puolesta. Ministeri, työpaikkojen luominen ja työpaikkojen tuhoaminen äh, ovat nimenomaan tällaisen politiikan seurausta. Julkiset palvelut ovat heikentyneet, palvelut heikentyneet, ihmiset ovat kärsineet kun ajattelemme nuoria ihmisiä heille mahdollisuuksien tarjoamista, niin eikö tämä ole pelkkää retoriikkaa eikä mitään konkreettisia ehdotuksia? Olen samaa mieltä aktiivisesta ikääntymisestä, mutta miten tässä saadaan neljä ympyräksi? Mistä nämä resurssit oikein syntyvät? Kenties työpaikkoja aiotaan luoda koulutuksen kautta ja veromaksajat joutuvat sen maksamaan eikä mitään varsinaista substanssia kuitenkaan löydy totta kai eurovaluuttalla on tiettyjä etujakin, mutta kun ajattelemme Isoa-Britanniaa, joka ei käytä euroa, e, me teidän oma kansanne ö, kiisti, ei halunnut ottaa käyttöön euroa, tämä useaan otteeseen. Ja meillä on kokemuksia 90-luvulta ja, to, ja uskomme, että euron kautta häviäisimme, menettäisimme työpaikkoja. Yritykset, kuten Nissan, eivät lähteneet pois. Tämä on pelottelua. Työpaikkoja luodaan euroalueen ulkopuolella, ei suinkaan sen sisällä. Ja nyt herra Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, toinen kerta toden sanoo olen saanut äh, sen käsityksen, että että Tanskalla on näissä työllisyyskysymyksissä ja heittää kehiin kaksi pätevää ministeriä. Mutta nämä, äh, äh, mehän olimme teillä pakeillanne Kööpenhaminassa ja siellä Kristessen pystyy vielä selittämään meille läheisemmin tätä joustoturva äh, mm, käsitettä, jota te Tanskassa olette äh, toteuttaneet äh, Minä tietysti olen paljon kiinnostunut oman sukupolveni työllä mahdollisuuksista myöskin näistä nuorisotyöllisistä, jotka pyritään takamaan sitten heille riittävän koulutuksen kautta hyvä ammatillinen tulevaisuus. Meillä on tästä webstreamista kautta Äh, viestiä siitä, että, että kun meitä täällä kuuntelevat meitä, niin mit, ihmettelevät, miten tämä sitten toteutuu. Ja heitätte pallon tietenkin jäsenmaille, no se, se on ihan oikein, mutta myöskin paitsi yksityisen sektorin, myöskin sitten julkiset sektor, julkisen sektorin äh, toimijat äh, voisivat kantaa kortensa kekoon työllistämällä virastoihinsa nuoria enemmän Eh, mitä, mit, mitä, eh, mitä eh, tilaisuuksia meitä näitä on sitten toteuttaa. Mitään takeitahan ei voida tietenkin työllistymistä antaa, mutta jos, jos nuorilla ei ole vielä tarpeeksi valmiuksia, he voivat sitten niitä täydentää eri, erilaisissa erilaisin menetelmin Äh, voisimme tätä sitten äh, testata eri malleilla niin, että saisimme äh, nuorisolle työpaikkoja. Nuoriso on siis paljon motivoidumpaa kuin konsanaan uskotaankaan. Ja sitten herra Kristensen ja sen jälkeen ministerit vastaavat. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ministereillemme, jotka esittivät puheenjohtajamaan ohjelman. Uskoakseni eh, he toivat esiin varsin myönteisen viestin tulevaisuuden haasteista. Itse haluaisin puhua joustoturvasta, johon herra Thomas Mankin viittasi. Eurooppalaisen lehdistön sivulta on viime aikoina saanut lukea moniakin artikkeleita, jotka ovat pyrkineet selvittämään sitä, eh, että joustoturva ja ylipäätään joustavuus on äh, keskeinen tekijä, kun pyritään pääsemään eteenpäin äh, työllisyyden tiellä. Tanskalainen joustoturva ratkaisu on sinänsä hyvä, mutta sitä ei valitettavasti voi sellaisenaan soveltaa kaikkiin maihin. Nyt haluaisinkin äh, kysellä sitä, millä tavoin muut maat voidaan vakuuttaa siitä, että että tällaisia sosiaalisia puskureita olisi hyvä ottaa käyttöön. Ja ylipäätään sopivan työllisyyspolitiikan luominen on välttämätöntä nimenomaan siinä tilanteessa, kun pyritään ratkaisemaan henkilöt, niiden henkilöiden ongelmia, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja pyrkivät löytämään uuden. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro teillä. Regarding the, um, the dilemma that we face that... Se ongelma, joka meillä on edessämme, ja puhumme vanhenevista ihmisistä, haluaisimme pitää heidät mukana työmarkkinoilla, ja samaan aikaan meillä on nuoria, joilla ei ole pätevyyttä eikä työpaikkaa. Ja vaikka he olisivat päteviäkin, he eivät saa työpaikkaa, koska työttömyys on niin korkealla. Tämä on, on, on pulma, joka meidän on kohdattava. On tärkeää korostaa, että tämä kriisi, jossa nyt olemme Euroopassa, ei saa kääntyä sukupolvien väliseksi taisteluksi. Sen takia aktiivisen ikääntymisen teemavuosi ja solidaarisuuden teemavuosi keskittyy nimenomaan tähän solidaarisuusulottuvuuteen. Emme voi unohtaa sukupolvia Euroopassa. Emme voi saattaa ihmisiä siihen tilanteeseen, että he taistelevat toinen toisiaan vastaan. Meidän on varmistettava se, että nuoret saavat koulutusta ja voivat saada myös työpaikan sitten, kun koulutus on saatettu päätökseen. Näitä sukupolvia ei voida asettaa vastatusten taisteluasemaan, vaan täytyy kantaa vastuuta toinen toisistaan ja vastata tämä kriisi yhteisesti. Sen takia aktiivisen ikääntymisen ja solidaarisuuden teemavuosi on nimenomaan valittu, ja solidaarisuus on painopiste. Kriisi on ratkaistava kaikkien kannalta hyvällä tavalla. No sitten aktiivinen ikääntyminen. On tärkeää korostaa, että monet hyvät puolet liittyvät aktiiviseen ikääntymiseen. Se, että ihmiset voivat huolehtia itse itsestään yhä pidempään. He voivat olla työmarkkinoilla ja näin ollen saavat myös parempaa elämänlaatua vanhempina. Jos me varmistamme sen, että koulutamme ihmisiä, eikä pelkästään niin, että tarjoamme sitten hoivaa tarvittaessa. Ihmiset voisivat olla oman elämänsä herroja, eivätkä olla niin riippuvaisia hoivasta. Mutta kysymys englantilaiselta edustajalta liittyy myös hoivaan. Me voimme toki luoda hyvinvointiteknologian ympärille uusia työpaikkoja. Se, kun hyvinvointiteknologia ikään kuin saadaan mukaan tähän mielikuvamme hoitosektorilla, niin sekin auttaa jo tilanteen eteenpäin viemistä. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää korostaa, että ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus. Kaikilla tulee olla mahdollisuus. Nyt ihmisille ei anneta tätä mahdollisuutta, se viedään heiltä. Meidän täytyy voida tehdä työtä ja yhdistää voimamme. Aivan niin kuin edustaja Kristensenkin totesi, on äärimmäisen tärkeää, että pohdimme sitä, miten järjestelmät voivat tukea ihmisiä niin, että he voivat elää parempaa elämää. Tämä on tärkeä osa puheenjohtajakauden ohjelmaa. Er Kiitokset kysymyksistä. Pyrin vastaamaan hyvin tiiviisti esitettyihin kysymyksiin tällä kerralla. Mielestäni, eh, kun puhumme työllisyydestä eh, ja työpaikkojen luomisesta, on tärkeää pitää eh, selkeästi esillä kansallisen toimivaltuuden periaate – oli sitten kyse työttömyydestä tai työllisyydestä, koska tilanne on varsin erilainen eri maissa. On selvää, että meidän on kamppailtava sen eteen, että parhaat käytännöt tulevat laajasti käyttöön Euroopan unionin alueella ja voimme luonnollisesti myöskin asettaa yhteisiä tavoitteita, kuten Eurooppa 2020 joka perustuu siihen, että työttömyys on alle 6 prosentin luokkaa. Ja, ja me ainakin seisomme tämän tavoitteen takana. Minkälaisia kokemuksia Tanskalla on asiasta? joustoturvasta. Tämähän on asia, jota on pitkälti pidetty esillä, kun puhutaan työttömyydestä ja uusien työpaikkojen luomisesta. Kriisi on myöskin Tanskassa vaikeuttanut tilannetta hyvinkin paljon. ja se, millä tavoin tässä tilanteessa ylipäätään käytämme taloudellisia resursseja, on tärkeää. Esimerkiksi vihreä talous, köyhyydenvastainen kamppailu, tämän tyyppiset toimet voivat edistää tilannetta ja, ja myöskin eurooppalaisesti ajatellen auttaa ottamaan askelia eteenpäin, askeleita eteenpäin. Nimenomaan vihreä talouden periaate on myöskin hyvä pitää mielessä. Kun asiat eivät etene toivottavalla tavalla, on saatava entistä enemmän varoja käyttöön. Ja tämä ei koske oikeastaan kriisitilanteita, vai ylipäätään tilanteita, jossa työpaikkoja on luotava. Meillä on esimerkiksi Tanskassa hyvinkin kunnianhimoista ilmastopolitiikka – mutta sama lähestymistapa voitaisiin käyttää esimerkiksi energiapoliittisella saralla. Sitten Rova Sinclairin kysymys eurosta. En ole aivan varma, ymmärsinkö kysymystänne oikein. Mutta niin, kyse oli kai siitä, että miten puheenjohtajamaa suhtautuu euron käyttöön. No, vaikka me olekaan mukana eurossa, meillä on yhteiset tavoitteet ja, ja haluamme luonnollisesti vahvistaa euroa. Sehän on välttämätön edellytys, jotta Euroopan unioni voisi ylipäätään toimia ja päästä eroon kriisitilanteesta, jossa se tällä hetkellä on. Tämä kai oli kysymyksenne. Ja sitten vielä joustoturvasta pari sanaa. Itse olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että joustoturva on hyvä asia. Uskon siihen. Tanskassa ainakin sitä on toteutettu hienosti ja se on toiminut työmarkkinoiden lisäämistä edistävällä tavalla, mutta sama malli ei välttämättä kaikissa maissa toimi. Kaikki kysymykset, jotka liittyvät työttömyyteen, liittyvät mielestäni myöskin tähän asiaan. Mutta mitä nuoriin tulee, jotta nuorille voitaisiin taata työpaikkoja tulevaisuudessa, se tarkoittaa sitä, että heille on myöskin tarjottava koulutusta. Tämä kaikki on tärkeää, ei pelkästään nuorille, vaan myöskin työli, työttömille. Dernier groupe d'orateurs. Kiitokset. Ja sitten vielä viimeinen kysyjä ryhmä ensimmäisenä Rova Gutierrez. Sen jälkeen Nadia Hirsä, varapuheenjohtajamme. Sí, gracias, señora. Herra Gutierrez. Puheenjohtaja, arvoisat ministerit, suur kiitokset näistä alustuspuheenvuoroista, joissa pitkälti puututtiin nuorisotyöttömyyteen. Ja mielestäni se onkin tämän puheenjohtajakauden haasteista yksi tärkeimpiä. Työllisyyden luominen ja työpaikkojen luominen on luonnollisesti kuitenkin jäsenmaiden oma asia, joskin voimme ajatella yhteisiä ohjelmia, jotka liittävät meidät. Joka tapauksessa mielestäni kuitenkin tämä koskee meitä kaikkia, koska se liittyy niin keskeisesti taloustilanteeseen. Nyt Euroopan unionissa kriisi on vallinnut jo neljä vuotta – ja niin kuin tiedätte, olemme nähtävästi uudelleen putoamassa lamaan, lamaan kouriin. Tämä tulee vaikuttamaan nuorten tilanteeseen ja jotta nyt emme enää huonontaisi tilannetta nuorten parissa on tehtävä jotakin. Olen varsin huolestunut siitä, mitä monessa jäsenmaissa tapahtuu nimenomaan työllisyysstrategian Oikeuksia liikataan, sosiaaliturvaa vähennetään, palkkoja lasketaan ja toisaalta taas vaan toisen kuppiin ei ole mitään laitettavaa. Meillä ei ole mitään ajatusta siitä, millä tavoin pääsemme eroon kahtia jakautuneesta Euroopasta ja, ja työttömyydestä. Jonkunlaiset nuorisotakuut ovat mielestäni niin sinänsä hyvä asia, mutta jotta asia voisi toimia, se pitää valmistella hyvin ja, ja siihen liittyen osatava selkeät säännöt. Se edellyttää luonnollisesti ensin selkeää koulutuspoliittista lähestymistapaa ja sen jälkeen toimia, jotka takaavat myöskin hyvän työpaikan Jotta tämä malli voitaisiin toteuttaa, sitä on valmisteltava Euroopan unionin laajuisesti, joskin jäsenmailla on tässä omaakin tehtävänsä. Hirsch, puis Madame... Rova Hirsch. Vielen Dank. Kiitoksia aluksi kiitoksia hyvinkin omistautuneesta suhtautumista vastanne. Tämä on er, erittäin tärkeä teema myöskin meille, mitä siellä äsken puhutte. Tämä, tässä viittaan nuorisotyöttömyyteen mm, tämä osana EU 2020 strategian periaatteisiin kuuluu koulupudokkaiden määrän vähentäminen, ja se on sitten tietysti jäsenmaiden tehtäväksi jätetty, mutta mutta voisitteko jotenkin pyrkiä sitten omalla osaltanne patistamaan jäsenmaita tarttumaan toimenpiteisiin. Tämä, tämä on nuori iso työttömyyteen hyvinkin tehokkaasti vaikuttava ää, ää, toimenpide. Sitten myöskin ää, liikkuvuutta, liikkuvuuden hyväksi käyttäminen eroavaisuuksien tasoittamiseksi Euroopassa, mutta ensinnäkin tietenkin vieras, vieras kieli, jota siellä, tässä toisessa maassa puhutaan, on, saattaa olla ensimmäinen este, mutta sitten on, ihmisiä, ihmiset ovat monesti pyrkineetkin liikkumaan ja lähtemään toihin muihin maihin, mutta kyselyjen perusteella sitten on käynyt ilmi, että, että nimenomaan törmänneet hyvinkin suurin vaikeuksiin sosiaaliturvan, äh, työttömyyden, tällaisten seikkojen myötä. Äh, millä tavalla te sitten ajattelisitte tätä liikkuvuutta äh, edesauttaa ja kenties luoda sen tueksi jonkinlaisen järjestelmän, jolla voisitte tukea sitä. Tietysti on tuku, tuku ihmisiä, jotka, jotka ovat hyvinkin liikkuvia, mutta voitteko ajatella myöskin muiden, kuvitella tukevana muiden liikkuvuutta? Ja sitten uusi varapuhtajamme Robert Super on työn parissa tässä valiokunnassa. Olkaa hyvä. Sitten Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kysymyksen, joka liittyy Portugalin tämänhetkiseen tilanteeseen ja siihen, millä tavoin erilaiset poliittiset lähestymistavat voidaan sovittaa toisinsa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, kun jatkuvasti joudumme toteuttamaan budjettikuria, ja joka on erityisesti Portugalissa vaikuttanut tilanteeseen ainakin pk-yritysten toiminnassa. Niin kuin tiedätte, Portugalissa on saatu tukea myöskin ulkopuolisilta tahoilta jopa 3,7 prosenttia rahoitusta jo aina vuodesta 2007 on tullut IMFltä. Tämä kuitenkin on käytännössä johtanut siihen, että tilanne ei ole parantunut päinvastoin. Työtuntien määrää viikkotasolla on jatkuvasti lisätty ja, ja näin ollen työntekijöiden tilanne on entisestään vaikeutunut. Tämä oli vain yksi esimerkki. Jos me haluamme luoda uusia työpaikkoja, miten voimme samanaikaisesti piti liittää tämän tilanteeseen, jossa ihmisiltä odotetaan jo olemassa olevassa työssä lisää työtunteja. Mielestäni budjettikuri ja, ja tiukat linjaukset ylipäätään eivät ole ratkaisu tilanteeseen. Herra Serkas ja sitten herra Ori. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat ministerit. Kiitokset alustuspuheenvuorosta tänä aamuna. Kiitokset niin ikään Kööpenhaminan vieranvaraisuudesta. Olemme varsin odottavalla kannalla. Odotukset ovat valtavat, kun ajattelemme sosiaalista Eurooppaa ja, ja Tanskan puheenjohtajuutta. Jo aikaisempi sosiaalidemokraattinen kollega puhui keskeisistä seikoista. Nyt sitten itse vielä lisäsin tähän pari seikkaa. Nuorisotyöllisyyskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että ähm, työturvallisuuskysymykset ja tämän tyyppiset seikat äh, loistavat poissaololta, poissaolollaan komission työohjelmassa. Itse asiassa olen äh, kuullut vihreästä kirjasta, jossa käsitellään äh, yritystoiminnan siirtoa Euroopan unionin ulkopuolelle. Miten tämä voi sopia tämänhetkiselle linjalle? Ja sitten pari sanaa myöskin lamasta ja, ja kansainvälisen valuuttarahaston toimista, josta eilen juuri saimme kuulla erityisen huolestuttavia uutisia – on aivan selvää, että työllisyyskysymystä ei voida ratkaista, jollei raha, rahapoliittisia kysymyksiä saada kuntoon. Olemme tuhon tiellä, jollei löydetä ratkaisua. Potilaat, sairaat on nyt pystyttävä parantamaan. Haasteet ovat valtavia. Työllisyys, ja työttömyyskysymykset karkaavat käsistä, myöskin köyhyys kasvaa kasvamistaan. Ja tämä kaikki kuitenkin tarkoittaa sitä, että ECOFIN ei ole millään tavoin pystynyt löytämään ratkaisua asiaan. Näyttäisi jopa siltä, että tulevaisuus häviää käsistämme. Herra Ori. Herra Ori seuraavana. Tistelättäily. Äh, kiitoksia kovasti. Minä äh, haluaisin myöskin tervehtiä ruuvia ministereitä. Äh, tässä kyselykierroksen mittaan on, on tullut käynyt selväksi, että, että voin olla aivan yhtä mieltä kuuleminen kanssa – jos ajatellaan tällaista puolivuotista puheenjohtajakautta, sen mittaan nyt ei varmaankaan kaikkia ongelmia saada ratkaistuksi, mutta tässä näkyy kuitenkin käyvän niin, että olette painottamassa kaikkein tärkeimpiä seikkoja. Me olemme puhuneet monesti ja pitkään nuorisotyöttömyydestä ja niin päin. Ja te olette usein otteeseen viitanneet siihen, että tämä asia on jäsenmaiden vastuulla. Toki näin onkin, mutta täytyy myöskin huomata, että Euroopassa Eurooppa elää syvälle käyvien muutosten aikaa. Ajatella tätä sixpackia esimerkiksi, taikka, tai direktiivien muotoiluja, joissa tuntuu kuitenkin olevan selkeä tendenssejä viedä jäsenmaiden asiaa eteenpäin. Ja nyt on kuitenkin tilanne muuttunut dramaattisesti. Nuorisotyö, työttömyys on puraissut nuoriso aivan erityisesti. Mitä sitten tulee komennusmiesdirektiiviin? Meillä on vähän samansuuntaisia ajatuksia aika pitkällekin kuin teillä kuuluu olevan. En, en tiedä, on, onko tästä help, helposti löydettävissä ratkaisuja ajatellen vaikka näitä pöytälaatikkofirmoja ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi Euroopan kansanpuolueessa olemme lähteneet niin, että meidän pitää tässä soveltamisalaa täsmentää. Uusia direktiivejä ei tarvita. Mitä sitten tulee globalisaatiorahastoon? Siinä äh, äh, on paljonkin ongelmia. Kolmannes äh, vasta käytössä olevista varoista on oikein todellisuudessa käytetty. Me parlamentissa tuemme mahdollisuutta äh, laajentaa tätä rahastoa, mutta täytyy myöskin äh, muita ulottuvuuksia ottaa huomioon ja tietenkin äh, hyvinkin mieluusti se, että osallistumme mieluusti kaiken maailman niin konferensseihin, joita haluatte järjestää. Ja kuitenkin te toivotan teille hyvää onnea menestystä työssä. Hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte die Kiitoksia. Haluaisin puheenjohtaja maan edustajia kiittää ja kysyä heiltä, että ajatellaan näitä 2012 teemavuotta, aktiivisen ikääntymisen vuotta ja sukupolvien välisten solidaarisuuden kehittämistä. Miten te näette tämän vuoden toteutuma? millä tavalla äh, tässä ensimmäisellä puolivuotiskaudella ajattelen, että tässä voi tavan edistyä, niin olisi eh, ehdotus, että otettaisiin äh, nuorten ja seniorien äh, oikeutut, oikeuksia niin, että ei olisi pelkästään tällainen nuorison suunnattu toimintaohjelma, vaan myöskin toimintaohjelma senioreiden suuntaan – Eli minä tässä äh, esittelijänä omia, oma, ominaisuudessa puheenjohtajamaan tuella pyrin tällaiseen äh, äh, kolmikantaan, jossa olisi tätä tällaista tuottavuutta ja vitaliteettia korostettaisiin. Ja, ja, ja tässä jo nyt vetoan tukenne, koska tässä on kysymys yhteiskunnasta kokonaisuudessaan, kaikista sen kansalaisista ikään katsomatta – Äh, äh, toivon mukaan jatkossa sitten pääsen hyödyntämään näitä tätä yhteistyöhaluanne. Go to, skip to English, so it would be uh, easier maybe. Um... Puhun englantia, kenties se on näin helpompaa. Haluaisin nostaa esille kaksi kysymystä. Toinen liittyy ESFään, sosiaalirahastoon. Tietysti keskustelut uudesta asetuksesta käydään teidän kaudellanne ja toivottavasti saamme aikaan tällä alalla edistystä. Nykytilanteessa kriittisen tärkeää meidän kannaltamme on se, että tutkimme, miten sosiaalirahastoa voidaan käyttää niin, että sopeutetaan sitä työmarkkinoiden realiteetteihin. Sellaisena kuin se nyt on, niin se näyttäytyy ohjelmana, jota ei voida muuttaa viiden vuoden aikana, kun päätökset on tehty, mutta työmarkkinat kuitenkin muuttuvat. Miten siitä voitaisiin tehdä joustavampi ja miten tätä välinettä voitaisiin hyödyntää paremmin? Tiedän, että nykytilanne ei ihan tällainen ole, mutta jos me uskomme, että sosiaalirahasto voi olla välineenä unionin työllisyyspolitiikassa, niin askel tähän suuntaan on otettava. Toinen kommenttini liittyy vuosi, äh, vuosittaiseen kasvuselvitykseen. Meillä on tulossa mietintö Cornelissenilta esityslistallakin, jossa on ehdotuksia, joita komissio on esittänyt, ja me katsomme, että tämä on hyvin merkittävä panos, merkittävä askel. Olisimme tyytyväisiä, jos Tanska puheenjohtajavaltiona voisi ottaa tämän mietinnön huomioon ja käyttää sitä jonkinlaisena lisäarvona keskusteluissa äh, neuvostossa nyt keväällä. Totta kai puhemiehellä parlamentissa on sitten neuvostossa mandaatti tukea meidän kantaamme, mutta jos Tanska voisi hyvin avoimin silmin tuhtautua asiaan ja viedä eh, tätä eteenpäin, niin, niin se voisi olla hyödyllistä neuvottelujen tasapainottamisen kannalta neuvostossa. Saatte vielä puheenvuoron johtopäätösten esittämiseksi. Olkaa hyvä. First of for en øh, rigtig god diskussion. Kiitoksia aluksi hyvin äh, hyvästä kattavasta keskustelusta. Toki vastaan myöntävästi äh, äh, toivomukseen siitä, että me puheenjohtajana valtiona otamme huomioon parlamentin kommentit työn, työmme etenemisen suhteen. Sen voi luvata me olemme vaike- vaikeassa kriisissä kautta Euroopan, mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta. Aina siitä olemme hinnahoin selvinneet. Tässä on tärkeää pitää rivit saamattomina, yhteistyön saamattomana, pyrkiä löytämään käytännön ratkaisut näihin valtaviin haasteisiin, jonka, jotka meitä odottavat, joiden edessä olemme. Jo tuossa alustuksessa niin totesin, että me Euro- Euroopassa meidän täytyy ö, ö, kyetä yhdentämään ö, taloudelliset ö, intressimme ja sitä kautta ö, sitten edistämään täystyöllisyyttä tai työllisyyden parantamista. Se edellyttää erillis, eri jäsenmaissa erilaisia tehokkaita toimenpiteitä, mitä tulee sitten sosiaalirahastoon ja, ja globalisaatiorahastoon ja muihin tällaisiin avustaviin rahastoihin. Niiden käyttöä pitää myöskin voida tehostaa. Me voisimme kokonaan miettiä äh, mahdollisesti uutta äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Sellaisenkin toivomus on aika voimakkaasti ilmassa se mahdollisesti sen taakse saatavaan, mitä mahdollisesti sen taakse saatavaan enemmistöön tulee. Sanotaan, me, me, me haluaisimme kuitenkin tätä voimassa olevaa direktiiviä panna täytäntöön tehokkaammin niin, että saisimme paremman tasapainon työnantajien ja työntekijöiden etujen ja sitten paremmin toimivien työmarkkinoiden välillä noin yleisesti ottaen. Meillä on myöskin, kuten sanottu, määrä pitää tällainen työympäristökonferenssi. Me olemme sitä edelleen komission kanssa puuhaamassa. On tärkeää, että konferenssi toteutuu niin, että työympäristöstrategiaa tästä vuodesta vuoteen 20 asti saa vähän lihaa luidensa ympärille. Me pystymme sitten keskustelemaan siitä sitten tehokkaammin myöskin neuvostossa ja komission suuntaan. Pari seikkaa vielä. Nämä koulutuksen puutteet ja koulupudokkaat ovat erittäin vakava ongelma. On tärkeää, että se nämä asiat huomioidaan näkyvästi 2020 strategiassa. Se on huomioitava myöskin puheenjohtajavaltion työssä konferenssi, joka meillä Tanskassa huhtikuussa on asian tiimoilta luvassa, joka kohdentuu nuorisotyöttömyyden suitsimiseen. Siinä on huomioitava myöskin sitten kouluttautumisjärjestelmät ja nuorison työllistymisen olosuhteet, kuten tiedetään Tanskassa ja täälläkin monissa yhteyksissä pohdittu sitä, että pitäisi kyetä koulutuksessa paremmin saattamaan teoria ja käytäntö yhteen. Siinä on vielä tarjolla yksi lisäratkaisumalli ja mahdollisuus, koska mm, Euroopassa on osalti kouluttuneita nuoria, mutta on sellaisia nuoria, jotka tarvitsevat erityyppisen kouluttautumisreitin kuin ehkä suuret massat. Sitten kysyttiin erikseen Portugalin tilanteesta. Se nyt on vaikea tietenkin. Ja ollaanko nyt sitten oikealla tiellä, kun on lähdetty irtisanomaan henkilökuntaa. Tämä edellyttää periaatekeskustelua, jos mikä jos halutaan helpottaa irtisanomisperusteita, täytyy kyetä ensin sanomaan A ja sen jälkeen B, eli että pitää varmistaa riittävä sosiaaliturva, sosiaaliset turvaverkot tähän taustalle ja siihen liittyvät nämä Kristensenin mainitsemat turvaverkostot. Kiitän lopuksi erittäin hyvästä keskustelusta ja jään odottamaan sen jatkoa. Arvoisa ministeri, niin kuin äh, voitte nähdä, odotamme teitä valtavaa äh, työsaalista äh, seuraavien kuuden kuukauden aikana. Olemme samanaikaisesti huolissamme ja, ja kuitenkin innokkaina odottelemme yhtä lailla Euroopan unionin kansalaisten kanssa vastauksia haasteisiin. Toivotamme teille onnea ja menestystä ja, ja nyt sitten äh, luonnollisesti äh, odottelen tapaamistamme äh, puheenjohtajuuden loppupuolella. Kiitokset valiokuntamme puolesta. Um, you wanted to say a word? No, I'm sorry. <laughs> no, it's fine. No? Je me rends compte que dans, dans, dans mon élan pour vous... Et eh, äh, niin, äh, näköjään ohitin vielä toisen puhujan, eli äh, puheenvuoro teillä, olkaa hyvä. Minulla oli vain ihan muutama kommentti mielessäni. Olen puheenjohtajan kanssa täysin samaa mieltä. Eurooppa luottaa meihin, jotta löydämme ratkaisut ja saamme tuloksia aikaiseksi. Haluan kiittää niistä mukavista kommenteista, joita olemme kuulleet puhujilta. Totesitte, että täysin tuette ohjelmaamme. Totta kai teemme kaikkemme, jotta voimme täyttää odotukset ja odotamme tekevämme hyvää yhteistyötä ja myös jatkossa. Kiitos. Chers collègues, je vous propose de reprendre... Arvon äh, kollegat, äh, pyydän kaikkia palaamaan paikalleen. venons au point... Euh, Nyt esityslistan seuraava kohta kymmenen on vuorossa. Annan puheenvuoron Roa Cornelisille. Hän on esittelijänä aiheesta, joka koskee vuotuista kasvuselvitystä 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Aloite mietintö tästä on tarkoitus järjestää keskustelu täysistunnossa sen jälkeen, kun olemme tämän hyväksyneet yhdessä samasta asiasta laitetun esi- äh, mietinnön kanssa, joka on jo hyväksytty. Herra Gosessa on sen mietinnön esittelijä. 25 kompromissiratkaisua on nyt jaettu kaikille. Ne on yhdessä varjoesittelijöiden kanssa laaditut. Olkaa hyvä. our first debate. Ennen joulua me kävimme työasiakirjan perusteella jo alustavaa keskustelua. Eli meillä oli kuuden kohdan työasiakirja. Yksi pääviesteistä kaikissa ryhmissä kautta linjan oli se, että nuorisotyöttömyys on yksi suurimmista huolista tällä hetkellä – Mietinnössä, jonka tämän keskustelun jälkeen sitten jätin, halusin yhtenä ydinviestinä, ydinkohtana keskittyä nimenomaan tähän. Lähestulkoon kaikki jätetyt tarkistukset ovat arvokkaita lisäyksiä. Olen kiitollinen varjoesittelijöille, että olemme saaneet aikaiseksi kattavia kompromisseja. Lähestulkoon aakkoset loppuivat, kun niitä tuli sen verran paljon. Toivon, että ne saavat laajan tuen sekä täällä että täysistunnossa. Jos kaikki huomisessa äänestyksessä sujuu hyvin, niin tämä mietintö on ilo esitellä, ilo ja kunnia esitellä. Olen jo ryhtynyt toimiin niin, että neuvosto voisi todellakin huomioida meidän panoksemme. Ja haluan kiistää puheenjohtajaa sitä selkeästä viestistä, jonka hän jo ministereille antoi evästyksenä mukaan yhteistyössä edustaja Gozesin kanssa, joka on talousasiain esittelijä. Ja yhdessä Schulzin ja puheenjohtajavaltiokomission kanssa aiomme edistää prioriteetteja mahdollisimman pitkälti. Halusin pyytää valiokunnan jäseniä ja varjoesittelijöitä antamaan oman panoksensa, kun me keskustelemme prioriteeteista, niin että teidän pysyvät edustustanne voivat huomioida nämä EFSCO neuvostossa, kevään neuvoston kokouksessa, ja tämä olisi hyödyllistä ja tervetullutta. Jos neuvosto nyt sitten huomioi prioriteettimme, niin kenties voimme säilyttää valuutan ja myös kansalaiset pelastaa. Luotetaan tähän. Madame Kiitokset, And first of all, Kiitoksia. Kiitos edustaja Cornelisille hienosta, hyvästä mietinnöstä. Viimeinen virkkeen tiivisti kaiken. Että kansa, kansa, kansalaisille kuuluu nyt antaa, kansalaisille kuuluu, ja huolehtia myöskin sitten puheenjohtaja ja puheenjohtajavaltion kautta myöskin siitä, että näkemyksemme huomioida, mitä näihin kompromisseihin tulee. Edustaja Konrilliselle kiitoksia hyvästä työstä ja joustavasta asenteesta. Me olemme yleisesti ottaen aika tyytyväisiä kaikkiin. Kannatan kansanpuolelta s muutosetykset kun puhuvat tasa-arvoista kohtelusta, mitä, mitä, mitä tulee irtisanomisiin ja primääri- ja sekundaariseen lain, EU-lain noudattamiseen. Ihan hyvä. Pari lyhyttä kommenttia muista muutosetyksistä. Me kolmesta tulemme pyytämään erillis, erillisäänestystä näistä, näistä sukupuolten tasa-arvokysymyksissä erilliset tavoitteet toki, mutta sen vaaditaan liikää 114 siellä erillisäänestystä tulemme pyytämään samoin muutosesityksessä 47 koskien transaktioveroa, mutta vielä kerran kiitoksia erittäin hyvästä mietinnöstä. Maybe I'm confused, but Anteeksi, olen ehkä hieman hämmin, eli te, tekö viittasitte, mi, mi, mihin Mi- mihin tarkistuksen viittasitte? Tässä puhuttiin seitsemästä, ei kyse oli siis 47 tarkistuksesta. Rova Josovitska seuraavana. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Kiitokset puheenjohtaja. Kyse on loistavasta asiakirjasta. Tämä vuosittainen selvitys on tietyn tyyppinen testi, jonka puitteissa on mahdollista tarkastella sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa ja sen kehitystä sekä Euroopan unionissa että myöskin jäsenmaissa. Itse olen esittänyt muutaman tarkistuksen. Mielestäni ne ovat tärkeitä. Ne liittyvät kasvuennusteisiin ja myöskin siihen, miten tärkeää ne on sovittaa todelliseen tilanteeseen nuorten piirissä. Jäsenmaiden pitäisi taata kaikille nuorille työpaikka. Uskoakseni tämä on kuitenkin mahdoton yhtälö toteuttaa. Sinänsä nuorisotyöllisyys on tärkeää, mutta myöskin yrittäjyys ja yrittäjätoiminta olisi hyvä ottaa mukaan yhdessä koulutuskysymysten kanssa. Eli koulutus on linkitettävä yhteen työmarkkinoiden kanssa. Toisekseen ammattiharjoittamisen pitäisi olla kestävää ja kestävämpää luoteltaan. Esittelijähän tämä hyvin toteaakin asiassa, asiakirjassaan. Ja Euroopan komission pitäisi vielä panostaa siihen, että olemassa olevat esteet poistettaisiin, jotta inhimillisiä resursseja voitaisiin käyttää laajamittaisesti hyväksi koko Euroopan unionin alueella. Me äsken saimmekin kuulla asiasta ministereiltä, jotka meille esittivät äh, puheenjohtajamaan äh, ohjelmaa. Kiitokset sitten herra Jan Koslowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja również jako sprawozdawca cień do raportu. E, Puhe, puheenjohtaja. Chciałbym następnie podziękować. Arjo esittelijänä haluaisin kiittää e, edustaja Cornelissania siitä, että hän on tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä nyt huolehtinut tähän saakka. Yhteistyö on ollut täydellistä ja me totta kai työskentelemme aikapaineen alaisena, joten etenemme nopeasti. Ennen kaikkea täytyy korostaa kompromissitarkistuksia. Esittelijä pystyi sisällyttämään kaikki meidän pyyntömme näihin kompromisseihin ja varmasti kaikki tärkeät kysymykset nostetaan esille, jotka liittyvät kasvuun Euroopan unionissa. Ennusteet vuodelle 2012 osoittavat hyvin, että todennäköisesti työttömyysluvut pysyvät korkealla tasolla tänäkin vuonna. Tässä yhteydessä aika yllättävää on se, että vuodesta 2009 lähtien työpaikkojen määrä, tyhjien, tyhjänä olevien työpaikkojen määrä on pysynyt ennallaan. Eli täytyy sopeuttaa koulutusjärjestelmiämme kysynnän mukaiseksi niin, että huomioimme työelämän tarpeet. Täytyy valvoa tätä, tätä tilannetta kautta linjan koulutussektorilla aina alakoulusta yliopistoihin saakka. Ja täytyy myös edistää liikkuvuutta, mahdollisuutta työllistyä. Tässä mielessä Euroopan unionin käytössä olevat välineet ovat tärkeitä jonka kautta voimme työllisyyspolitiikkaa ja kasvupolitiikkaa edistää. Nuoriso on joutunut tästä kriisistä kaikista pahiten kärsimään. Kaudella 2008-2010 alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on noussut yli miljoonalla henkilöllä. 40 prosenttia nuorista tekee työtään määräaikaisella sopimuksella, eikä heillä ole minkäänlaisia mahdollisuutta saada toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Meidän täytyy ennen kaikkea huolehtia tästä asiasta, etenkin kun väestötilanne kehittyy niin kuin kehittyy. Nuorten koulutus on tärkeä askel tällä tiellä, jotta voimme puuttua työttömyysongelmaan. Meillä on tutkimusohjelmia. Sieltäkin kenties on löydettävissä jonkinlaisia ratkaisuja. Euh, Monsieur Becker. Okay, thank you very much. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich... Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Äh, hyvinkin myönteisesti suhtaudun tähän mietintöön ja kiitän esittelijää tässä yhteydessä <clears throat> näistä erityisistä ajatuksista. Sitten viittaisin vielä lyhyesti siihen, että tässä nämä tärkein muutosesitys, jotka kohdistuvat, sisältävät vaatimuksia kanssa, jäsenmaiden hallitukseen, <clears throat> niin että, eikä viipymättä ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joista he itse ovat neuvostossa äänestäneet. Ja käsittämätöntä, että kun, että kun vaikka neuvostossa oli laaja yksimielisyys, se ei ole käytännön toimissa ollenkaan tämä työmarkkinajärjestelmien, eläkejärjestelmien mm, sopeuttaminen <clears throat> ei etene ollenkaan. Silloin ei voida nyt kuitenkaan minun mielestäni kirkkain otsin vaatia tehokkaampaa yhteistyötä, kun puutetta on jo peruslainsäädännönkin määräyksissä en äh, voi sellaista äh, tällaista sosiaaliturvaa puolustaa äh, siltä osin, jos ei niitä kiirehditä myöskin sitten jäsenmaiden tasolla. Ähm, Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää sitä hengestä, joka hän tätä mietintöä on työstänyt niin, neuvoston makroekonomisen makrotalouskeskustelun puitteissa. Tanska puheenjohtaja on, on luvannut sitten näitä meidänkin tärkeänä pitämiemme, pitämiä asioitamme ajaa. Haluaisin tässä yhtä asiasta puhua. Tässä esittelijä, varjo, esittelijöiden kanssa keskusteluissa tullut esille, jos meistä mitään virallista kirjallista esitystä tehty, mutta näin suullisesti puhuttu ajatellen näitä erilaisista tilasto, tilastoja, koskien köyhyyden vastaista taistelua, syrjäytymisen vastaista taistelua. Ja siellä vielä sitten hiukan halutaan lisää dynamiikkaa tähän kertomukseen. Minulla olisi e-, e-, ehdotus, että iltapäivän mittaan tehtäisiin suullinen muutosesitys Eurostatin euro, valossa, koska nämä tuntuvat nousemaan painopiste pisteiksi myöskin kansanperust parissa tämä sosiaalinen syrjäytyminen näin. Jos muita puheenvuoropyyntöjä äh, tähän keskusteluun ei ole, niin luovutan loppupuheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia, kiitos äh, kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat tässä mukana olleet. En minä äh, lähde nyt puimaan näitä pieniä yksityiskohtia, joita esille on noussut jo, joitakin pie, pienistä asioista ryhmät tulevat kenties äänestämään toisistaan poikkeavalla tavalla, mutta tokko tässä mitään vaikeuksia tulee matkan varrelle on olennaista, että myöskin täysistunnossa mietintö saa laajan enemmistön taakseen, että voimme sitten suoraselkäisinä toteamaan, että tämä on se toimi, valta, jonka, eh, jonka mm, puhemies Schulzille tulemme antamaan suhteessa neuvoston eh, eh, tuonnempana päivän mittaan vielä edustaja Harkinin kanssa palaan tähän sukupuolikohtaiseen tavoitteisiin. Ja sitten nämä sosiaalinen syr- syrjäytymisasia on niin ikään sellainen, johon vielä joudutaan palaamaan, että saadaan tähän että yhä enemmän ryhtiä. Kiitos kaikille ja jään odottamaan huomista äänestystä. Kiitokset. Huomenna järjestetään äänestys mietinnöstänne ja se tarkoittaa sitä, että asia käsitellään täysistunnossa 15. toista yhteiskeskusteluna talous- ja raha-asian valiokunnasta Rakosesin mietinnän kanssa yhtä aikaa. Tällainen toimintatapa on hyvin hedelmällistä. Nyt meillä on esityslistan kohta 11 seuraavana vuorossa. Sitä ennen haluaisin kuitenkin valitella seuraava asia. koordinaattorit ja, ja poliittisten ryhmien edustajat tietävätkin, että meillä on uusi esityslistan kohta EPPn koordinaattoreiden pyynnöstä. Kyse on siis huomisen liittyen kohta 27 esityksestä ja tämä tulee järjestämään suljetun oviin. Tämä siis tiedoksenne. Nyt sitten kohta 11. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista annetun asetuksen 883-2004 ja asetuksen 883-2004 täytäntöpanomenettelystä annetun asetuksen muuttaminen. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle. Pani předsedkyně, vážení kolegové a kolegové, e, stínoví spravodajové. Arvoisat e, kollegat, hyvät varjoesittelijät, e, haluan aivan aluksi esittää kiitokset yhteistyöstä kaikille ja, ja erityisesti niille, jotka ovat esittäneet tarkistuksia tämän vuoden kuluvan tammikuun aikana. 25 tarkistusta on saatu. Jotkut niistä ovat yksittäisten edustajien ja jotkut taas edustajaryhmien esittämiä. Ja kahdeksan muutakin tarkistusta on saatu. Mm. Olen varsin tyytyväinen siitä, että tarkistuksia esitettiin ja ehkä keskustelun puitteissa saamme vielä lisää valoitusta näihin esitettyihin tarkistuksiin. Niin kuin tiedätte, tämä muutos liittyy kansalliseen lainsäädäntöön sitä on syytä harmonisoida, emmekä kuitenkaan millään tavoin pysty vaikuttamaan kansallisen lainsäädännön kehittymiseen tällä saralla varsinkin nyt, kun ongelmia on entistä enemmän ja sosiaalikulut yritetään sovittaa kansallisten jäsenvaltioiden Euroopan unionin budjetti. Tämä on välttämätön edellytys, jotta kansalliset budjetit pysyisivät kurissa. Nyt sitten muutama tarkistus, kommentti erityisesti kolmeen sarkaan liittyen. Ensinnäkin toimipaikkoihin liittyvät kysymykset ja sitten riippumattomien <clears throat> rajatyöntekijöiden korvausjärjestelyt. Kyse on asiasta, joka on määrä saada toteutuksi jo ensimmäisessä käsittelyssä. Haluan esittää kaikille kiitokset ponnisteluista, jotta tämä asia saataisiin nopeasti käsiteltyksi. Ja niin kuin ennen joulua jo raportin esittelyssä totesimme, niin nämä useimmat muutokset ovat varsin teknisiä luonteeltaan, samoin nämä muutosesitykset, mitkä ovat tulleet eh, paitsi raportoijalta, niin myöskin kollegoilta. Ja voisin todeta muutamista muutosesityksistä, lähinnä niiden sanamuodoista. Eh, pidän muutosesityksiä 15 ja 16, anteeksi, 16 ja 17 niiden sanamuotoja parempana kuin muutosesityksessä 18 ja vastaavalla tavalla muutosesitys 26 on sanamuodoltaan minusta parempi kuin 27 työmarkkinaosapuolten lisääminen tähän tekstiin ei minusta selvennä millään tavalla asiaa itsessään. Ja aivan niin kuin raportoija täällä jo totesi, niin on tärkeää, että pystymme tämän neuvoston löytämän linjan tässä itsenäisten työntekijöiden työttömyyskorvauksen eksportoinnissa äh, tukemaan sitä ja uskon, että tästä saamme hyvän yhteisen kompromissin. Kiitoksia. Sisäkäs. Gracias, señora presidenta. Herra Serkas. Puheenjohtaja, kiitokset. Haluan esittää eh, kiitokset herra Kaptolille eh, tästä eh, mietinnöstä ja siitä vuoropuhelusta, jota on pitkään ja hartaasti toteutettu. Neuvoston kanssa on saatava lopultakin järkiperäinen tulos ja sopu aikaiseksi. Toivon, että kaikki eh, tekevät oman eh, velvollisuutensa ja kantavat kortensa kekoon. Muutamia eh, tarkistuksia esitetty myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän taholta. Pyrimme sitä kautta parantamaan vielä entisestään mietintöä. Toivomme, että asia saadaan käsitellyksi ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on äärimmäisen tärkeä juridinen parannus eurooppalaisille työntekijöille, jotka voivat tällä tavoin saada uusia oikeuksia tilannettaan turvaamaan, etenkin tur- työttömyystapauksissa. Sama koskee myöskin lentokoneiden henkilökuntaa hän ovat nykytilanteessa joutuneet hyvin hankalan tilanteeseen, kun kotipaikat vaihtelevat ja, ja tilanne muuttuu jatkuvasti. Tätä on seurattava, jotta saadaan selkeä käsitys siitä, liittyykö lentohenkilökunnan jatkuva siirtämiseen ja kotipaikan siirtämiseen isompia ongelmia.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 meie laudadele tuleku üheks põhjuse... Niin, äh, tämä asetus tuksahti äh, pöydällemme, e, koska 2009 äh, vuonna tätä jo työstettiin, mutta sitten oli kuitenkin asioita, e, joista oli jo väännetty kättä kymmenkunta vuotta tässä välissä sosiaaliturvajärjestelmätkin ovat muuttuneet jäsenmaissa, eli nämä kaikki asetuksen tekstit eivät enää vastaa totuutta, eikä sitä voida tulkita samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa. Minä tuen tässä liberaaleja, lähdemme siitä, että, että muutosesityksin voidaan selventää tätä asetusta. Monet muutosesitykset näyttävät aika lailla samannäköisiltä äkkiseltään. Sen vuoksi näyttääkin siltä, että olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteen. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä, että, että tämä varmaankin voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä mutta mutkitta haluan esittää kiitokset herra Kabrinokille hänen tekemästään äh, strategisesta ja pikkutarkasta työstä tämän tekstin laatimisen yhteydessä. Minun äh, mielestäni no yleisesti ottaen nämä uudistukset äh, on totettava sillä tavoin, ettei vuosien aikana saatua tulosta lähdetä nyt hakkaamaan ajauttamaan liikaa tällainen business friendly lähestymistapa yritysten osalta on, on, on asia, jota meidän valiokuntamme luonnollisesti joutuu tarkastelemaan, koska se liittyy liikkuvuuteen, työntekijöiden liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Ja jollakin tavoin kuitenkin usein törmätään tilanteeseen, jossa sosiaalista polkumyyntiä e, käytetään ja ja esimerkiksi nimenomaan jos lentohenkilökunta joutuu ongelmien kourin tätä kautta. Haluaisin kuulla vielä Euroopan komission näkemyksen asiasta. Herra Tanger, pyytäisin kantanne ottaa ottaen huomioon neuvoston kannan sekä myöskin teknisen lähestymistavan. Eli odotan nyt teidän ehdotuksianne ja näkemystänne. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin edellisessä kokouksessa valiokunnassa selitin, niin tässä kyseessä on säännönmukainen päivittäminen sosiaaliturvalainsäädännön alalla. Erikoista tässä nyt on se, että ensimmäistä kertaa päivitämme uutta asetusta, joka astui voimaan vasta ensimmäinen toukokuuta 2010. Kymmenen vuotta tästä oli neuvoteltu. Kun ajattelemme asetuksen edeltäjiä, niin silloin oli sitten päivitykset hieman teknisempiä luonteeltaan, niin ne tehtiin lähestulkoon vuosittain. Aivan niin kuin puheenvuorossa todettiin, Päivityksen tarkoitus on huolehtia jäsenvaltioissa ja niiden lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista, joita nyt on toteutettu tällä välin, kun uudesta asetuksesta käydyt neuvottelut on, ovat keskeytyneet ja on neuvoteltu näistä tarkistuksista. On myös tunnistettu ilmiselviä virheitä uusien asetusten sanamuodossa. Tarvittiin, tarvittiin siis selkeytystä muun muassa lentohenkilöstön osalta ja on myös tarve kuroa umpeen tiettyjä aukkoja koskien pieniä henkilömääriä, esimerkiksi työttömyysetuisuuksien suhteen, kun ajatellaan rajat ylittävää itsenäistä ammatin harjoittamista esimerkiksi esittelijän sanat tässä muistamme. Hän pyrkii lopputulokseen ensimmäisessä käsittelyssä. Haluamme kiittää myönteisestä ja rakentavasta lähestymistavasta valiokunnan kokouksessa. Ei pidä unohtaa sitä, että tarkistusten varhainen muuttaminen on totta kai hyödyllistä niille tuhansille sosiaaliturvalaitoksille, jotka joutuvat asetusta soveltamaan kansalaisten näkökulmasta. Ja kaikenlainen selkeyttäminen varmasti soveltamista auttaa. Mutta niin ikään se auttaa myös kansalaisia. Olemme kuulleet jo kahdesta käytännön esimerkistä, millä tavalla lainsäädännön selkeyttäminen auttaa esimerkiksi lentohenkilöstön tapauksessa ja sosiaaliturva-aukoissa tietyn tyyppisten itsenäisten ammatinharjoittajien tapauksessa. Näin ollen onkin hyvä, että pyritään sovintoon ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Kiitokset ja sitten esittele. Haluatteko vielä vetää äh, jo, johtopäätökset? Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäneille ja kaikille niille, jotka äh, näkivät äh, tämän uuden lainsäädännön valmistelutyön myönteisessä valossa. Kiitos kaikille. Euh, Kiitos nyt tästä asiasta. Tältä pohjalta me järjestämme äänestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs helmikuuta järjestettävässä kokouksessa ja tätä silmällä pitäen on mahdollisuus ja on aikaakin kompromissiratkaisujen valmisteluun ja, ja tämähän kaikki tähtää siihen, että asia hyväksyttäisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Nyt eh, esitysestään kohta 12. Herra Zavaori on tässä valmistelijana. Vastuuvapaus eh, vuodelle 2010. Siinä on kyseessä yhtäältä EUn yleinen eh, talousarvio ja yhtäaikaisesti myöskin erillisvirastojen toiminta ja niille myönnettävä vastuuvapaus. Torinon säätiö, Euroopan ja työalueen kehittämissäätiö Dublinista, ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Tessalonikista ja myöskin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Nämä kaikki virastot ovat tässä mukana. Annan teille puheenvuoron ja koska varjoesittelijätkin ovat samassa paketissa aina äh, mukana äh, saman äh, Samoin, niin annan puheenvuoron nyt tästä kokonaisuudesta teille itsellenne. Olkaa hyvä. Javaslatot magam is ezt javasoltam volna, úgyhogy ebben az értelemben teljesen. Kiitokset puheenjohtaja. Olemme todellakin näköjään samalla aaltopituudella. Ehdotukseni varsin mukava. Lähden liikkeelle nyt loppupuolelta. Nimittäin omien kokemukseni pohjalta äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, äh, työ on ollut hyödyllistä ja mielestäni ehdotuksia voidaan edistää. Voidaan todeta, että erillisvirastot ovat toimineet täysin omien rahoitussääntöjensä ja yleisten sääntöjensä mukaisesti. Ja näin ollen voinkin olla varsin tyytyväinen kaikkien erillisvirastojen toimintaan ja niiden velvollisuuksien toteutumiseen. Olemme tutustuneet tarkasti aikaisempina vuosina samantyyppisiin tilanteisiin ja usein olemme myöskin törmänneet ongelmiin. Sen sijaan tänä, tällä kertaa ongelmia ei eh, juurikaan ole esiintynyt ja näin ollen voimme olla varsin tyytyväisiä tilanteeseen. Ja niin kuin sanoin, myöskin tilintarkastustuomioistuin eh, kestää lähemmän tarkastelun Nyt jos ajattelemme Euroopan unionin yleistä talousarviota vuodelta 2010 ja erityisesti kohesiopolitiikkaa, siihen liittyen haluaisin esittää muutaman kommentin ja pari ehdotustakin. Ennen kaikkea joudun tässä toistamaan sen, että tämä on äärimmäisen tärkeä kohta. Ja ylipäätään kohesiopolitiikka 18 prosenttia budjetista liittyy sosiaalisen, sosiaalipolitiikkaan ja sen haaroihin. Eli tämä edustaa 94 prosenttia kohesiorahastosta. Euroopan sosiaalirahaston laajuus maksusitoimusmäärärahoina oli 10,8 miljardia. 87,9 prosenttia taas maksumäärärahoista toteutui. Ja tämä on osoitus siitä, että jonkun verran parannusmahdollisuuksia on olemassa, varsinkin sellaisessa kriisitilanteessa, kuin missä tälläkin hetkellä olemme. On selvää, että ongelmia liittyy eri ohjelmiin, nimenomaan sellaisiin ohjelmiin, joiden äh, toteutumisaika päättyy ja niitä äh, on pystyttävä jatkamaan eikä varoja ole. Toivoisin, että näitä näiden elementtien yhteensovittamista tehostettaisiin, jotta voitaisiin jo ennakolta välttää tilanteet, jossa varat eivät riitä ohjelmien jatkamiseen. Viime kerralla käytiin keskustelua 7,7 prosentin luvusta. Se on kieltämättä varsin alhainen prosenttiluku suhteessa aikaisempiin prosentteihin – mistä tämä sitten johtuu. On selvää, että ongelmia on ollut entistä enemmän, mutta virhetason lasku on joka tapauksessa sinänsä hyvä asia. Sen suhteen voi olla varsin tyytyväinen. Niin ikään Euroopan komission toiminta on myönteistä, koska Euroopan komissio haluaa parantaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, toimintaa, jotta virheprosenttia ja virhetasoa voitaisiin laskea entisestään. Olen myöskin samoilla linjalla niiden kanssa, jotka toteavat, että jäsenmältä pitäisi peräänkuuluttaa selvitystä rahoituksen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin edellyttää aika ajoin toteutettavaa säännöllistä selvitystä siitä, millä tavoin Euroopan sosiaalirahaston varoja on käytetty ja miten tehokkaasti niitä on käytetty jäsenmaissa. Ja luonnollisesti toivotaan, että käyttöaste saavuttaisi 100 prosentin tason. On selvää, että tiivis yhteistyö Olafin kanssa on välttämätöntä, varsinkin jos jonkinlaisia epäsäännönmukaisuuksia budjetista löytyy. Lisäksi meidän on peräänkuulutettava jäsenmailta toimia jotka toteutetaan äh, jäsenmaiden toimivaltuuksien ja, ja suunnitelmien mukaisesti. Itse olisin varsin, varsin halukas laajentamaan vielä äh, suhteiden ylläpitoa äh, Euroopan unionin komission ja, ja jäsenmaiden välillä, jotta toiminta olisi tehokkaampaa. Pieni ongelmakin on löydettävissä siihen jo törmättiin aikaisemmin puhuttaessa globalisaatiorahastosta. Kuten ministeritkin täällä aamulla totesivat, globalisaatiorahaston käyttöaste ei nouse 150 miljoonaa euron tasolle. Sitä on käytetty nähtävästi noin 105 miljoonaa euro edestä. Ja jotkut haluavat käyttää jääneet rahat muihin tarkoituksiin. Euroopan komissio aivan oikein toteaa, että jos kerran varoja jää käyttämättä, niitä voidaan siirtää muiden politiikkojen käyttötarpeisiin pyytäisin Euroopan komissiolta äh, tukea, äh, kun halutaan äh, selkeitä ja, ja päteviä selvityksiä jäsenmältä siitä, millä tavoin globalisaatiorahaston varoja on käytetty. Voi olla, että globalisaatiorahaston käyttömuodollisuudet ovat liian monimutkaisia. Ehkä olisi mahdollista käyttää erityissääntöjä, varsinkin kun elämme kriisiaikoja, jotta sitä kautta pystyttäisiin vastaamaan kriisin aiheuttamiin negatiivisiin seikkoihin, kuten työpaikkojen vähenemiseen ja niin edelleen. Ammattikoulutus, uudelleenkoulutus ja koulutuskysymykset ovat tärkeitä kysymyksiä tässä tilanteessa ja siihen pitäisi suunnata varoja. Sosiaalipolitiikan äh, saralla varojen käyttö on tärkeää, mutta seuranta on välttämätöntä, jotta pystymme äh, pääsemään eroon äh, siitä tietyn tyyppisestä epäilyn ilmapiiristä, joka usein liittyy esimerkiksi juuri virastojen toimintaan. Ylipäätään on aina mahdollista tehdä parannusta äh, ja, ja ponnistukset ovat paikallaan. Nyt sitten muutama sana erillisvirastoista ja niiden varahoidosta ja sen valvonnasta. Olen äh, samoilla linjoilla tilintarkastustuomioistuimen kanssa, mitä tulee vastuvapauden myöntämiseen erillisvirastoille. Olisi hyvä, jos Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti lisään, lisäisivät yhteistyötä sekä vuosittaisten ohjelmien laatimisen yhteydessä että myöskin painopistelistojen laatimisen yhteydessä. Tämä olisi tärkeää. Jos ajattelemme nyt tärkeitä päätöksiä, jotka liittyvät erillis virastoihin. Ehdottaisinkin, että Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti, nimenomaan meidän valiokuntamme, tiivistäisivät yhteistyötä. yhteydet ovat jo muutoinkin tiiviit, mutta niitä voitaisiin entuudestaan vahvistaa. Sitten äh, itse äh, asiakirjoista äh, omassa selvityksessäni totean, että kaikilla erityis, erillisvirastoilla on samanlaiset toimintasäännöt. En nyt lähde kuitenkaan kaikkia yksityiskohtia käymään läpi. Mutta sen verran voin todeta, että olisi varmastikin hyvä saada aikaiseksi yhteneväiset säännöt kaikille erityisvirastolle – en usko, että on hyvä, että ainoastaan Torinon koulutussäätiöllä on yhteyshenkilö parlamentin ja, ja viraston välillä. Eh, ehkä sellainen käytäntö voisi olla kaiken kattava. Jotta eh, ruokahalu niin sanotusti voisi tässä yhteydessä kasvaa meidänkin päässämme, niin se edellyttäisi tiivimpää yhteistyötä hallintoneuvostojen kanssa – sitten vielä lisää yleisluontoisia kommentteja. Jos nyt ajattelen tilintarkastustuomioistuimen laatimia ehdotuksia, niin sanottu activity budgeting on jonkun verran ongelmallinen asia. Siinähän on kyse selektiivisuusperiaatteen toteuttamisesta. Olen sitä mieltä, että talousarviota on mahdollista toteuttaa tehokkaammallakin periaatteella aktiivisemmin. Mutta niin kuin sanottu, yksittäisten erillisvirastojen osalta säännöt ovat selkeät eikä niitä ole syytä muuttaa auttaa. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, jota jo aikaisemminkin pyrin tuomaan esiin, eli sitä, että kansalaisten odotukset ovat suuret. Euroopan unionin kansalaiset haluavat, että kaikki julkiset tahot ovat mukana säästötoimissa, ja tämä koskee myöskin erillisvirastoja, ja niinpä uskonkin, että meillä on mahdollisuus säästötoimiin myöskin erillisvirastojen toiminnan yhteydessä. Meidän on pyrittävä käyttämään varoja vähemmän oman toimintamme rahoittamiseen ja lisätä rahoitusta nimenomaan ohjelmiin. Tämä on se viesti, jonka haluan tuoda tässä esiin. on todettava vielä kertaalleen se, että voimme olla varsin kiitollisia ja, ja tyytyväisiä tarkastelun kohteena olevien erillisvirastojen toimintaan. Mitään erityisiä varauksia ei ole esitettävänä. Tilanne on hyvä. Nämä ovat ne kannat, jotka haluan viedä eteenpäin vastuvaliokunnalle. Façon dont elle présente leur euh, renouvelé euh, cet après-midi. No niin, iltapäivällä kun meillä on näkemysten vaihto työohjelmasta, niin tämä varmasti nousee myös esille. Lambert ja Darden seuraavina puhuina. Thank you, I'm sorry I missed the, the beginning of Mr. Äh, kiitos, pahoittelen, että äh, missä siinä mm, al, alku, alun tästä selostuksesta. Me olemme muutamaan seikkaan äh, kuitenkin muutosesityksiä jättää, mitä tulee yleisiin loppupäätelmiin, tulee johtamaan mielenkiintoisen keskusteluihin toimielinten välisessä työryhmässä. Minä esitän, edustan siellä omaa poliittista ryhmääni, puoluettani siis. Jotkut äh, seikat äh, liittyvät eivät suinkaan vähiten edustuksellisuuteen. Siihen kytkeytyy tiettyjä ehdotuksia – ja ehkä kenties voitaisiin yhtä aikaa esitellä sitten äh, toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset samalla kun laaditaan tulevan vuoden budjettia esimerkiksi. Voitaisiin tällä tavalla hiukan äh, järkevöittää äh, ja virtaviivaista erillisvirastojen ja muiden toimielinten välistä yhteistyötä. Sitten mitä tulee parlamentin edustajiin, siitä äh, on nimenomaan tässä toimijoiden yhteistyötä käsittelevässä työryhmässä keskusteltu äh, äh, viljaltikin se komission neuvoston kanssa. Meillä on ollut tiukka kädenvääntö siitä edes, että saisimme pitää jo nyt olevan edustuksen, joissa joillakin, joissakin virastossa puhutaan edustajista toisien osalta taas sitten asiantuntijoista, eli me itse tykönämmekään pysty edes sopimaan yhteisestä sanamuodosta. Tähän on luvassa muutosesityksiä meiltä. Erillisvirastoilla eh, virastoissa hallintokustannukset eivät välttämättä ole kovin korkeat. Eh, toisissa taas sitten ovat suhteettomia verrattuna viraston kokoon, mutta mitä sitten tulee toimien ulkoistamiseen ja sulauttamiseen, on tärkeää muistaa aina pitää silmällä, mistä budjetista ja budjettikohdasta se, se sitten ammennetaan. Henkilöstöhallinnon osasta, osalta tämä on tärkeä tiettyissä pienissä virastoissa, tietyissä pienissä osastoissa esimerkiksi siellä arkipäivää. Sitten tämä toiminta, toimintaperusteinen budjetointi, se voisi olla meillä, meille vielä läheisemmän, läheisempi asia, mutta hyvä pohjapaperi joka tapauksessa. Kiitoksia siitä. Edustaja Darden, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Ensinnäkin me tuemme esittelijää erillisvirasto- ja vastuuvapauskysymyksessä. Voin yhtyä onnitteluihin esittelijälle. Tässä ensimmäinen huomautus. Toinen seikka liittyy komission budjettiin, osaston kolme. Tässä yleisesti näkemyksemme on yhteneväinen esittelijän näkemyksen kanssa, mutta joitakin tarkistuksia kyllä tulee. Ajattelen tässä kohtaa 10, ja globalisaatiorahastoa. Tässä voimme yhtyä huoleenne esittelijä, mutta tässä on jonkinlaista pientä täsmennystä vielä haetaan nyanssien kautta nimenomaan alikäytön korjaamiseksi. Sitten kohta 11. Ilmeisesti tässäkin on tehtävä ero eri rahastojen virhetason välillä. Eli tässä tilanne ei ole samanlainen ja tilo, tiedot, tilastotiedot eivät ole samanlaisia. Sitten kolmanneksi tilin tarkastus, valvonta, varanhoito. Tässäkin teemme muutamia tarkistuksia tiettyjen kohteen täsmentämiseksi. Tämä liittyy ihan tekniseen puoleen ja toisaalta kohta neljä ja johtajan nimittäminen edustajien asema parlamentista hallintoneuvostossa ja niin edelleen. Eli tämän suuntaisia tarkistuksia aiomme tehdä, mutta yleisesti voimme yhtyä esittelijän näkökohtiin. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntiä? Ei näyttäisi olevan. Esittelijä, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, és Kiitos. olen jännityneenä odottamaan kollegoiden ehdotuksia vielä. Olen toki valmis keskustelemaan ehdotuksistanne ja, ja niin, että saadaan hyvää tekstiä. Voidaan tietysti aina entisestään parantaa. Mikä siinä? jo siitä, millä tavalla, miten tämän par- parlamentin edustuksen näissä hallintoneuvostoissa tulisi näyttää, mutta me olemme kaikissa virastoissa aika hyvin edustettuina, mutta se, miten se sitten oikein tapahtuu, siitä täytyy vielä ilmalla keskustella mitä tulee läheisempiin suhteisiin virastoihin, niitä tulisi näitä suhteita kehittää. Toki suhteet ovat ihan kunnossa erillisvirastoihin, ei siinä mitään. Tiedän, miten, millaista asiantuntemusta e-, e-, erillisvirastoista löytyy ja siellä siihen, sinne kätkeytyy vankkaa suurta potentiaalia, eikä se tehtävät välttämättä ole kovin helppoja. Me, me, me, meidän, me haluamme, tarvitsemme virastojen aktiivista tukea, koska me omia vaatimuksemme aina myöskin sitten kyseenalaistetaan eri tasolla. Olen, olen eh, Mm, mitä tämä me tässä tarkoittaa, että kun me tätä yhteistyötä haluamme vahvistaa, haluamme että siinä, että me olemme sitten sankoin joukoin tämän yhteisrintamassa tässä takana. Olen tietysti varjoistelijan kanssa valmis tekstiä entisestään parantamaan. Kiitos, voin tarttua tähän viimeisen lauseeseen. Minulla on samantapainen huoli mielessäni kuin teillä kun olemme vierailleet virastoissa, niin niiden pohjalta voin todeta, että jako parlamentin ja virastojen välillä on hieman monimutkaisempi juttu. Todellisuudessa komissio voi puuttua, puuttua niiden toimintaohjelmiin. Minä olin itse yhteydessä komission jäsenen, jotta hän puuttuisi tällaiseen kysymykseen. Edustaja Lambert on toimielinten välisessä työryhmässä, jossa perehdytään nimenomaan erillisvirastojen toimintaan. Kenties tämä olisi yksi kysymys, jota voitaisiin vielä lisää pohtia. Henkilöt, joihin me otamme kantaa siis huomenna, eivät ole paikalla parlamentin edustajina, vaan he ovat parlamentin nimittämiä asiantuntijoita – tämän vaalikauden alussa, kun minun piti ottaa kantaa tähän menettelyyn, niin perehdyin tähän todellakin. Ja heillä ei ole mitään meidän antamamme mandaattia, vaan, vaan he ovat asiantuntijoita. Jos heitä käytetään jonkinlaisina viestinvälittäjinä, niin että saisimme tietoja ja niin edelleen. Toki, toki, toki, mutta vielä kerran he eivät saa meiltä mandaattiansa, eikä meillä ole mahdollisuutta suoraan puuttua äh, tähän komission työohjelmaan. Tätä pitää varmasti komission jäsenen kanssa myös katsoa. Ja olisi tietysti hyvä, että voitaisiin vaikuttaa jossain määrin toimintasuunnitelmiin. Tämä on yksi niistä syistä, joiden takia kiinnostuin nimenomaan tästä kysymyksestä suoraan. Nimittäin ajatus siitä, että erillisvirastot asiantuntijuutensa pohjalta voisivat tukea meidän tietynlaista lähestymistapaamme. Nyt meillä on Cornelissonin mietintö kasvuselvityksestä. Jos jo varhaisvaiheessa voitaisiin tällaista mietintöä valmistella niin, että saataisiin erillisvirastojen kokemus käyttöön, niin totta kai tämä toisi lisää arvoa meidän kannaltamme. Mutta ei riitä, että tämä kirjataan mietintöön, vaan pitää mennä vähän pidemmällekin. Ja on katsottava, pitääkö asetus avata uudelleen ja miten komission kanssa tehdään tässä yhteistyötä. Mutta olen varma, että tässä hengessä pääsemme eteenpäin, ainakin näin toivon. Meillähän on hieman erikoinen käsittely, kun otetaan huomioon määräajat, jotka ovat varsin tiukat Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmät voivat jättää tarkistuksia, mutta tässä tapauksessa ne voivat olla vain englanninkielisiä. Ensimmäinen helmikuuta 2012 on määräaika. Ja näitä tarkistuksia sitten tutkitaan ylimääräisessä kokouksessa valiokunnassamme Strasbourgissa – 13. helmikuuta. Olemme aamupäivän työn saattaneet näin päätökseen ja toivotan teille hyvää lounasta, jos nyt syötte vähän paremminkin kuin pelkän voileivän ja tapaamme kello 15.